Salinin lausunto käsitellään ensin ja sitten Telitskan lausunto, koska hän on hieman myöhässä. Eli sitten hän ehtii tänne esittelemään lausuntonsa. Herra Kramer, te olette pyytäneet puheenvuoroa. Niin mehän äänestämme huomenna matkustajien oikeuksista. Olemme keskustelleet tästä usean otteeseen. Äänestystäkin on jo kerran siirretty ja me löysimme kompromisseja, laajoja kompromisseja viime kielellä ja ne hyväksyttiin. Toki me keskustelimme niistä ja sitten saimme hyvän lopputuloksen aikaiseksi. No nyt sitten perjantaina saamme tiedonannon vaihtoehtoisista kompromisseista. Ei tästä vaihtoehtoisesta kompromissista koskaan keskusteltu. Nämä ovat periaatteessa tarkistuksia, mutta tarkistusten jättöpäivä oli jo mennyt, joten tämä nyt ei ole minkäänlainen kompromissi. Me olemme tehneet Iimokon kanssa hyvää yhteistyötä, ne olivat aina mukana, ja jos tässä nyt etsitään kompromissia, niin sitten annetaan myönnytyksiä yhdessä kohdin, ja sitten hoitetaan toisessa ja hävitään toisiin. Se oli hyvä keskustelu, se kesti kauan, ja sitten meillä oli kompromissi. Mutta nyt sen kaksi henkilöä kahden ryhmän nimissä Ehm, antaa vaihtoehtoisia kompromisseja, joista täytyy äänestää. Tämä on menettelyn vastaista. 14 vuoden aikana en ole kokenut tällaista. Meillä oli kompromissi, me teimme yhteistyötä, se on dokumentoitu, eikä tässä nyt voi takaportin kautta tuoda tällaisia kompromisseja. Siksi minä ehdotan, että näistä vaihtoehtoisista kompromissista ei äänestetä. Ainoa mahdollisuus olisi, että jätettäisiin tarkistuksia viime hetkellä näinhän sanotaan myös työjärjestyksessä, se voidaan tehdä suullisena tarkistuksena, se on mahdollista, mutta muuten täytyy odottaa täysistunto. Mutta se, mitä tässä nyt tapahtuu, niin sitä ei voi hyväksyä, kukaan ei voi sitä hyväksyä. Me olemme saaneet aikaiseksi kompromissin yhtäkkiä, sillä ei ole mitään väliä. Ja no, tehkää sitten mitä haluatte. Monsieur Kramer, merci. Kiitos paljon edustaja Kramer teidän kommenteistanne. Puhun hyvin selvästi teidän kanssanne. Kuuntelin tarkkaan viestiänne senpä takia. Minä tulen ottamaan tämän kohdan esityslistalle tänään koordinaattoreiden kokouksessa. Ei mitenkään voida hyväksyä, että lähdetään tämän tyyppisiin menettelytapoihin ihan viime tipalla. Tulen puhumaan tästä myöhemmin tänä iltapäivänä, eli huomisen äänestyksestä matkustajien oikeuksista. Ja me todella keskustelemme siitä tänä iltana. Kiitos kommenteistanne. Erittäin äh, aiheellisia proseduraalisessa mielessä. Jos se oli muita kommentoitavaa, niin esityslista voidaan näin ollen hyväksyä puheenjohtajan tiedotteet. Eipä niitä ole tällä herää tässä vaiheessa. Ici la présidente est là, mais elle a pas... Puheenjohtaja on paikalla kyllä, mutta eihän ei minulla ole mitään tiedotettavaa. La présidente ne fait pas de blabla, monsieur. Ei minä täällä nyt rupea mitään, vaan hölisemään turhan vuoksi. Ei meillä ole siihen aikaa. Eli siis me jatkamme välittömästi. Sen jälkeen meillä on väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2127. Minulla on erittäin suuri kunnia ja hymy huulilla antaa puheenvuoro Dominik Rikeelle, meidän esittelijällemme. Merci, Kiitos rouva puheenjohtaja. Pyydän anteeksi ääntäni, joka nyt on aika särkynyt, ei mielenliikutuksesta, vaan hyvin tarttuvasta taudista, jota toivottavasti en nyt tässä välitä muille. Minä olen aika lailla loppuun palanut. No niin, 44 tarkistusta lausunnosta budjettivaliokunnalle, jossa kerrotaan huolenaiheista ja niistä suuntaviivoista, joita meidän valiokuntamme haluaa saada kuultavaksi nimenomaan neuvottelukokous, jossa oli esittelijät paikalla. Se ei ollut välttämätöntä käydä sen enempää keskustelua. Te tiedätte, että meillä oli kahdek, päädymme kahdeksaan kompromissiin Kompromissit kattavat lähes kaiken mietinnöstä. Mm, kaikki kompromissit hyväksyttiin kaikkien ryhmien toimesta, jotka olivat läsnä, paitsi kompromissi kolme, josta ECR antoi varauksella kielteisen lausunnon. Antoi siis kielteisen lausunnon muut kompromissit, siis kaikki muut menivät läpi, paitsi ECR – kaikki ENF ei myöskään hyväksynyt sitä vain siitä syystä, että ei ollut läsnä esittelijöiden kokouksessa. Tämän mietinnön ei pitäisi olla mitenkään turhan ongelmallinen, koska siinä vain heijastuvat suuret huolenaiheemme. Itse asiassa kohta, josta ESER vetäytyi kompromissista. Se oli se kohta, jossa siirrettäisiin 20 miljardia euroa Feder, verkkojen Eurooppa-välineelle. Tässä näin lyhyesti ja ytimekkäästi, rouva puheenjohtaja, minun kommenttini tästä mietinnöstä. Kiitos paljon. Edustaja Rike, ennen kuin annan puheenvuoron meidän varjoesittelijöillemme, haluaisin tervehtiä Tuu nuoria toimittajia täällä salin perällä. Tervetuloa meidän kokouksemme. Niin kyllä, minä puhun teistä. Tervetuloa tänne liikennevaliokunnan kokouksemme. Olette erittäin tervetulleita. Mistä kaikista maista te tulette? Saksasta ja Yhdysvalloista. Eli vähän joka puolelta maailmaa. on formidable. Loistavaa. Eurooppa on avoin maailmalle. Tervetuloa vielä kerran. No niin, Wim van de Kamp, puheenvuoro teille. Varjoesittelijänä, olkaa hyvä. Eh, mevrouw de voorzitter. Kiitos, eh, rouva puheenjohtaja. Minä olen erittäin kiitollinen eh, Dominic Rikeelle hänen tekemästään työstään. Minä tein itse virheen kokouksessa. Minä nimittäin ehdotin, että kompromissitarkistuksessa kolme kohdassa, jossa puhutaan kaikista jäsenvaltioissa, että se poistettaisiin, mutta tämä on ilmeisesti virhe, koska kun puhutaan aluekehitysrahastosta, niin tämähän koskee kaikkia jäsenvaltioita. Ja kollegani Piper, hän tämän tarkistuksen jätti, ja hän halusi tehdä tämän selväksi. mutta viime keskiviikon varjoesittelijä kokouksessa pyysin sitten, että tämä lause poistetaan, koska siinä oli virhe ja nyt pyytäisinkin, että tämä ottaisiin huomioon, koska periaatteessa Piperin tarkistushan on aivan oikea, mutta muuten tämä korjaus tehdä. Kiitos. Madame Isabella de... Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Del Monte, olkaa hyvä. Grazie presidente. Innanzitutto un ringraziamento al... Kiitos. Minäkin haluan kiittää aluksi esittelijä herra Rikeetä erittäin hyvästä työstä ja myös ehdotuksista kompromisseiksi. Tämä näyttää suvan oikein hyvin ja meillä olemme suuntaneet vain yhden kokouksen pitämistä ja kaikki näitä erittäin hyvin. Haluaisin viitata vielä siihen, miten tärkeää matkailu on. Kun me käsittelemme tätä aihetta, me juuri me sen otimme erityisesti esille ja haluankin kiittää esittelijää kompromissiesityksestä, joten pitäisi pyrkiä menemään kohti oman budjettikohdan suuntaan, jolla pyrittäisiin välttämään sitten varojen pirstaleistumista kun ajatellaan näitä viimeistä kymmentä kriisin vuotta, ne ovat hyvin voimakkaasti vaikuttaneet tähän sektorin Euroopassa. Se on kuitenkin selvinnyt tästä kriisistä. On jopa kasvun mahdollisuuksia ja meidän täytyy siksi selkeämmin ja päättäväisemmin antaa vastaus ja pyrkiä voimakkaammin antaa matkailusektorille tunnustusta ja sen potentiaalille. Ja tässä vaaditaan riittävästi myöskin budjettia ja tarvitaan riittävää kehitystä. Haluan kiittää esittelijää ja kollegoja ja varjostelijoita, samoin myöskin avustajia ja me voimme todellakin olla myönteisiä tämän suhteen. Parole pour Monsieur Zille. Edustaja Zetetski, te puhutte edustaja Siilen puolesta vai? Eikö? Ei. No. Monsieur Kram- edustaja Kramer, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Kiitos rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää hänen hyvästä työstään. Mehän olemme jättäneet joitakin tarkistuksia, mutta ne on integroitu kaikki kompromisseihin ja siitä haluaisin kiittää esittelijä sydämellisesti, koska minulla ei ole mitään kritisoitavaa, niin en sen enempää puhukaan. Kiitos. Très bien. Hyvä. Edustaja Kyllönen, Guesta? Ei, selvä. Kiitos. Minä haluan kiittää Domini Rikeitä tekemästään työstä. Ehkä hän ei ole ihan yhtä hyvässä iskussa kuin muutoin, mutta kyllä hän on kuitenkin ottanut kaiken huomioon, jotta tässä emerkoissa kaikki asiat otettaisiin hyvin huomioon, koska tässä on kyse suuresta taistelusta siihen, koska tässä on kyse myös siitä liikkumavarasta, jota meidän tulee käyttää, kun me taistelemme budjetista tuleville vuosille, koska tässä on kyllä verkkojen Euroopasta tai Euroopan avaruusohjelmasta, kun me näemme, kuinka paljon budjetissa on korotettu summia näille, koska tällä ei ole mitään juridista arvoa, koska lopullinen budjettihan riippuu näistä neuvotteluista, joita tullaan käymään Emerkoosta. Ja tässä mielessä minä tuen täysin rinnoin poliittista näkemystä, jonka esittelijälle meille on etsittänyt laadittaessa budjettia, kun on kyse verkkojen Euroopasta 12,3 miljardia. Neuvottelut komission ja neuvoston välillä ovat monimutkaisia. Me olemme valppaita, jotta liikenne ei ole minkäänlainen korjaus, korjausmomentti ja että ettei meidän ehdotuksiamme lähdetä sabotoimaan, mitä tulee sitten Euroopan aluekehitystorahasta 20 miljardia siirretään verkkojen Eurooppaan, kun minua, minä haluan antaa lausunnon tästä aluepolitiikkaan liittyvästä asiasta, kun on kyse tällaisesta suumasta, joka merkitsee noin 10 prosenttia koko aluekehitysrahastosta. Toivottavasti sitä käytetään alueiden hyväksi eikä valtioiden hyväksi. Olisi ehkä viisaampaa painottaa prioriteetteja alueellisessa liikenteessä ja siirtää resursseja enemmän liikenteelle kuin ne teemakohtaisissa keskittämisessä siinä mielessä, että ne osallistuvat enemmän myös TNT-verkkojen kehittämiseen. Kiitos. Onneksi, onneksi olkoon, Riket. Sitten Rova Grappini. Minä haluaisin onnitella esittäjää. Minä luulen, että hän varmastikin tervehtyy jopa siitä, hän saa näin paljon kiitosta. Haluaisin puhua kahdesta asiasta. Komissio ja esittelijä tarkistuksillaan ovat sanoneet kommentteja rahoista yhteyksien osalta – alennus on 12 prosenttia, samoin kuin suunniteltu alennuksen myöskin, vähennyksen myöskin kohesiorahastoon. Tämä oli hyväksi ajatellen äh, nimenomaan sille, mitä tavoitteita meillä on tässä verkkojen Euroopan osalta. Kun Isabella totesi, on tärkeää puhuttu myöskin matkailusta. Matkailua ei koskaan ota riittävässä määrin huomioon. Kuitenkin se luo niin paljon mahdollisuuksia. Olisi hyvä, jos olisi yhteinen kanta ja taisteltaisiin sen puolesta, että uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi budjettikohta, joka koskisi myöskin matkailua. Olen tehnyt joitakin tarkistuksia ja toivon, että niihin suhtaudutaan myönteisesti. Tämä on hyvin tasapainoinen mietintö ja minusta se on erittäin hyvä. Valitettavasti vain on liian monia päällekkäisyyksiä rahoituksen osalta, mikä sitten kyllä tulee tuntumaan. Olen vakuutunut siitä, että monissa maissa, jotka van der Kamp halusin jättää pois, mutta jos hän muutti mielipiteensä, niin joissakin jäsenvaltioissa ei ole riittävästi infrastruktuuria nimenomaan matkailun osalta ja verkkojen osalta, ja tämä on nyt vahingoksi kansalaisille. Ehkä voimme taistella vielä eteenpäin niin, että nämä leikkaukset että eivät tule olemaan niin kovin pahoja. Ja toivon, että me saamme myöskin oman budjettikohdan matkailuliikenteelle. Velkällä onnistelut herra Rikelle. Merci beaucoup. Kiitos paljon kaikista kommenteista varjoesittelijöille. Ja annan nyt puheenvuoron meidän esittelijälle uudestaan, Dominik Rikeelle. Ja jos olette huomenna sairas, niin se on kyllä sitten ihan oma vika. No niin, puhe on nyt teillä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja Tar. Kiitän kaikkia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron ja niitä, jotka ovat työstäneet tätä tekstin henkeä. Me olemme voineet emme emme ehkä ole päässeet loistavan sopumaan. Olemme kaikki tuoneet esille kaikki samat huolet. Ei siis ollut mitään vaikeutta olla yhtä mieltä ja edetä tässä työssä. Minä kirjasin hyvin, hyvin tarkasti Vimin tekemät kommentit. Minä ehdotan, että otetaan uudestaan sinne tekstiin se, joka otettiin pois, niin otetaan tämä sinun ehdotus siihen takaisin. Kai se oli sinun pyyntösi siis se. En ole ihan varma, voidaanko se näin sutjakkaasti tehdä, mutta minä käännynkin edustaja Grammerin puoleen, mutta minä sanon, että kaikki varmasti ovat yhtä mieltä siitä, että tämä pikkulausen palanen liitetään sinne takaisin, joka oli sieltä otettu pois, jos puheenjohtaja on voin hyväksyä sen. Voimme sen sisällyttää tähän kyseiseen kompromissiin uudestaan tai johonkin toiseen kohtaan. Ehkä se olisi kaikista yksinkertaisinta, jos se kaikille sopii. No niin, vielä parempi näin ollen. Ja tässä tällä erää kaikki. Monsieur Riquet, je rappelle... Kiitos paljon edustaja Rike. Muistutan, että tästä äänestämme huomenna kello yhdeksästä eteenpäin. Ja jatkamme kokoustyötämme. Et nous allons... Ja nyt me lähdemme puhumaan eurooppalaisen työviranomaisen perustamisesta, työvoimaviranomaisen perustamisesta. Työllisyysvaliokunta on tässä ollut ahkerana. Edustaja Dechen on meidän esittelijänämme. Olkaa hyvä, edustaja Dechen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos, puheenjohtaja. Liikennesektori on erittäin tärkeä sektori, kun puhutaan Euroopan unionin yhteistyöstä. Missään muualla äh, kukaan ei ole niin riippuvainen siitä, että Eurooppa toimii. Tämä koskee yhteisiä turvallisuussääntöjä silloin, kun ylitetään kansalliset rajat. Ja tämä koskee myös yhteisiä sääntöjä työmaailmassa. Esimerkiksi lepoajat ovat tästä hyvä e- esimerkki. Ja edustajana meidän tavoitteena täytyy olla, että lainsäädäntö, josta me olemme päättäneet, on sellainen, että se toteutetaan työelämässä, mutta se ei välttämättä aina toimi. Komissio on todennut, että työlainsäädäntö liikennesektorilla on sellaista, että sitä sovelletaan hyvin eri tavalla. Valvontaa ei ole määritelty riittävästi ja on paljon myös poikkeuksia. Joten meillä on eri sääntöjen tilkkutäkki erittäin tärkeällä taloussektorilla Euroopassa, ja tämä vaikeuttaa työntekijöiden ja yrittäjien elämää. Euroopan työviranomainen on tässä puuttuma pala, jotta me voisimme harmonisoida näitä kysymyksiä. Me tarvitsemme oikeudenmukaista kilpailua, jossa kaikki nämä markkinaosapuolet voivat kilpailla keskenään. Ja tätä kautta voitaisiin parantaa lainsäädännön toimivuutta. Haluaisin tässä yhteydessä täyttää aukon. Tässä ei ole mitään päällekkäisyyttä. Euroopan työviranomaisen täytyisi tukea maita ja sen tulisi edistää yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä ja sen täytyisi myös olla sovittelijana riitatilanteissa. Ja tässä mainitaan myös liikennesektorin erityiset ongelmat. Olemassa olevia järjestelmiä täytyisi käyttää ja niitä täytyisi kehittää. Tähän kuuluu muun muassa äh, eurooppalainen tierekisteri. Siinä kerätään tietoja Euroopan laajuisesti kuljetusyrityksistä ja me puhumme sen puolesta, että näitä voi reaaliajassa tutkia näitä tietoja niin että työviranomainen voi tukea jäsenvaltioita työvoimatarkastuksissa. <clears throat> Tätä kautta voidaan myös antaa tietomateriaaleja tämänhetkisestä tilanteesta. Ja olen tyytyväinen siihen, että muut ryhmät ovat myös tukeneet näitä ehdotuksia. Huomenna sitten liikennevaliokunta voi antaa vahvan signaalin, mitä oikeudenmukaiseen kilpailuun liikennesektorilla tulee. Kiitos. Monsieur rapporteur. Kiitos paljon. Edustaja Lukaseczka, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä yhteistyöstä, avoimuudesta monilla eri tasoilla, mutta haluaisin aloittaa toteamalla, että me keskustelemme – eurooppalaisesta työviranomaisesta, emmekä Euroopan liikennealan työviranomaisesta. Kysymys on monista eri sektoreista, ei pelkästään liikenteestä, joten pyytäisin, että keskitytään tähän laajaan otsikon käsittämiseen. minä olen ainoa parlamentissa, joka näkee tämän foorumina, jossa voidaan keskustella eri tiedoista ja järjestelmistä, joita on olemassa 27 erilaista. Ajattelen palkkausta, ajattelen pk-yrityksiä, eh, pk-yrityksiä sitä, että eh, tässä pyötäisiin siihen, että ei tarvita henkilöstöä siihen, että löydetään oikeat väylät eri säädösten viidakossa, vaan löydetään helpommin tiedot, jotka liittyvät sopimusten tekemiseen, työntekijöiden lähettämiseen ja niin edelleen. Ja tästä syystä äh, voidaan todeta, että tämä on juuri sitä, mitä valitsijat meiltä odottavat, ja sen tulisi olla tarkoituksena, kun luodaan tällainen viranomainen. Siis, että jäsenvaltio tarjottaa yhteistyötä, voidakseen reagoida mahdollisiin kielteisiin kehityksiin tai väärinkäytöksiin – työmarkkinoilla. Kaikkeen sellaiseen, mikä ei vastaa sitä järjestelmää, jota sovelletaan jossakin tietyssä jäsenvaltiossa. Mutta me emme sovi, ole yhtä mieltä siitä, että tämän viranomaisen tulisi jotenkin valvoa joidenkin yksiköiden toimintaa, että se voisi mennä erilaisten yksiköiden virastoihin ja tutustumaan niiden toimintaan ikään kuin jonkinlaisena petoksen torjuntaviranomaisena. Jos näin tapahtuu, silloin jäsenvaltiot tulevat torjumaan sen toiminnan. Joten kaikki se, mikä tähtää siihen, että annetaan tukea yritykselle, että annetaan tietoa ja siinä, että taistellaan väärinkäytöksiä vastaan ja että ennen kaikkea pyritään saman pk-yritykselle mahdollisuus saada tietoa. Kaikki se on sellaista, mikä on tuen arvoista. Minä uskon, että huomenna me saamme aikaan äh, tasapainoisen asiakirjan täällä liikennevaliokunnassa, joka auttaa kaikkia, kaikkia yrityksiä, jotka palkkaavat yrityksiä ei pelkästään liikennesektorilla. Ja tämä tähtää siis siihen, että pyritään ajamaan oikeudenmukaista kilpailua eurooppalaisilla markkinoilla. Tästä syystä me tulemme tukemaan kaikkia hyviä kompromisseja ja hyviä ehdotuksia. Ja minäkin olen itse tehnyt kompromissitarkistuksia oman ryhmäni puolesta ja toivon, että niillä jotain tukea. La parole est à vous. Kiitos edustaja Slototski, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. i Kiitos. Minä haluaisin kiittää esittelijä ja kaikkia varjoesittelijöitä. Joissakin osissa me pystymme muuttamaan tekstiä, mutta ECR suhtautuu aika kriittisesti tällaisen viranomaisen perustamiseen, jos sillä on näin laajat valtuudet. Ensinnäkin, mitä työn lainsäädäntöön tulee, se on jäsenvaltioiden toimivaltuus. Ja jäsenvaltiot itse saattavat, saavat päättää muutoksista, mitä työlainsäädäntöön tulee. Joten jäsenvaltiot ainoastaan voivat olla tässä aloitteellisia. Se, että voidaan rangaista tai asettaa sanktioita, niin tämä menee toimivaltuuksien ulkopuolelle. Me haluaisimme myös muuttaa nimen. Me haluaisimme puhua työvirastosta, koska se heijastelisi ehkä paremmin tämän tahon tehtäviä. Tämä ei koske siis ainoastaan työntekijöiden lähettämistä, tämä koskee kaikkea rajat ylittävää toimintaa. Ja tämän viraston pitäisi myös kouluttaa työntekijöitä muun muassa, ja sen pitäisi antaa myös teknistä tukea mutta tässä ei nyt pitäisi tulkita kansallista lainsäädäntöä. Ei tässä nyt puhuta mistään poliisista, kun puhutaan lähetetyistä työntekijöistä, eikä tahosta, joka asettaa rangaistuksia yrityksille. Ja lisäksi mä haluaisin, että myös työnantajat hyötyisivät tästä. Esimerkiksi sellaiset, jotka joutuvat kohtaamaan syrjintää kansallisella tasolla – Esimerkiksi rakennusalalla tällaisia ongelmia on ollut. Viraston pitäisi havaita tällaisia ongelmia ja sen pitäisi sitten myös antaa tietoa, miten tällaista syrjintää vastaan voi taistella. No sitten, kun puhutaan liikennesektorista, niin se pitäisi listata sektorina, johon keskitytään enemmän kuin muihin koska me emme halua tässä rangaista liikennesektoria, vaan haluamme tässä antaa ratkaisua, jotka hyödyttävät kaikkia yhtenäismarkkinoilla. Vaikkakin jotkut meidän tarkistuksissamme on otettu mukaan kompromisseihin, niin me voimme tukea ainoastaan osaa kompromisseista – ja me emme haluaisi hyväksyä tätä lausuntoa huomenna. Kiitos. Edustaja Bilbao, olkaa hyvä. Kiitos paljon, hyvää iltapäivää kaikille, ensisijaisesti puheenjohtajalle. Haluan ensiksi kiittää edustaja Detsenia valmistelijasta hänen tekemästään työstä, kun hän on voinut koordinoida kaikkien ryhmien tekevää työtä. olimme päässeet 17 kompromissiin se, että olimme lähes kaikista lähes yksimielisiä. Jos jokin mietintö tai jos joku mietintö ansaitsee tulla mainituksi, jotta jos lähdetään rakentamaan parempia suhteita kansalaisiin päin. Tämä on yksi niistä. Meidän pitää liikennevaliokunnalla hyvä, hyvät lausunnot, koska tämä sektori on liikkuvaista, se on sille luonteenomaista kun meillä on ollut komission ehdotus lähes kaksi miljoonaa työntekijää joka päivä ylittävät jonkun maan valtion tai valtion rajan liikun, liikenteen muodossa. Sen takia meidän täytyy ajatella joka päivä näitä ihmisiä. Noin yleisesti ottaen voisin sanoa, että tämä on aloite, ja hyvä ehdotus, kun haluamme parantaa sosiaalisesti tätä sektoria. Jotkut ryhmät, minun poliittinen puoleni ja minä edustajana olen vaatinut jo siitä lähtien, kun olen ollut täällä parlamentissa, kuinka meidän pitää vahvistaa sosiaalista pilaria, koska se todella luonnehtii Euroopan hanketta, Euroopan suunnitelmaa. Jos mä ajattelen ihan sitä sen alkumetreiltä, se on yhtä pitävä sen Luxemburgin sopimuksen kanssa, Göteborgin sopimuksen kanssa. Ja me pitää myös osoittaa, kuinka tyytyväisiä me voimme olla tässä vaiheessa. Me meidän pitää ajatella kansalaisia kansalaisuutta. Kansalaiset pyytävät meiltä yhä enemmän eurooppalaisia vastauksia. Minä puhun nyt liikkuvuudesta liikenteessä kaksi miljoonaa päivittäin, mutta jos puhun yleisesti ottaen, nämä ihmiset ovat yhä nuorempia, he liikkuvat aivan loistavalla tavalla ja tätä ei oltu vielä tunnettu. Ja pari vuosikymmentä sitten. Meidän täytyy ajatella, että tässä ylitetään tai neljän tai viiden maan rajat. Heidän pitää olla tietoisia oikeuksista, Meidän pitää koordinoida kaikkia virastoja, niiden yhteistyötä jäsenvaltioissa, jotta voimme antaa riittävästi tietoa, voimme antaa ratkaisuja, riittäviä ratkaisuja. Ja kuten sanoin, mikä on eh, hyvä työkalu Voimme rakentaa enemmän ja parempaa Eurooppaa, voimme rakentaa enemmän Eurooppaa, jotta voimme parantaa tilannetta, oikeuksia niille ihmisille, jot, työntekijöille ja yrityksille, jotta tämä hyödyttäisi kaikkia ja aivan erityisesti kansalaisia. Minä toivon, että jäsenvaltiot sitoutuvat tähän tiukasti, jotta tämän lainsäädännön soveltaminen olisi hyvin toteutettu ja se todella toteuttaisi sen yhteistyön, jota niin paljon tarvitsemme, ja että tässä parlamentissa voisimme ajatella niitä ihmisiä, ajattelemme näitä ihmisiä, ajattelemme kansalaisia ja rakentaisimme parempaa ja hyvinvo- e, Eurooppaa, joka on enemmän hyvinvoiva. Sen takia minä sanoin, että voimme tukea näitä 17 kompromissia ja myös niitä tarkistuksia, joita täällä on kuultu. Merci beaucoup. Kiitos paljon edustaja Bilbaolle. Minäkin olen varjoesittelijä. Kiitos valmistelijalle teidän tekemästänne työstä. Se on aivan keskeisessä asemassa tällä lainsäädäntökaudella. Tämähän on ihan itsestään selvää. Meiltä puuttui Euroopassa työkalu väline. No niin. minä olen täällä nyt puhumassa. Siellä pieni ryhmä käy omaa keskustelua. Kiitos, kiitos, että kuuntelisitte. Euroopalta puuttui työväline, jonka avulla me voisimme todella identifioida Euroopan ongelmavyhdet, kun puhutaan sosiaalisesta puolesta. Usein käytettiin sanaa sosiaalisesta polkumyynnistä, se oli muotisana, mutta kuka ei voida voikka, että sosiaalisen polkimyynnin taakse piilottaa mitään. Jos puhumme liikenteestä, tänä päivänä me, me emme todellakaan pysty analysoimaan ja keräämään tietoja, niin, eli myöskään jakamaan tietoa asianomaisille toimijoille. Olitte ihan oikeassa, edustaja Bilbao, kun te osoititte vastuuta myös jäsenvaltioille, jotka eivät aina pelaa kunnolla tätä yhteispeliä. Meidän pitää todellakin valvoa, jotta eurooppalaisilla olisi omilla työpaikoillaan paljon varmemmat ja terveemmät, turvallisemmat työolosuhteet. Sehän hyödyttää myös yrityksiä, työntekijöitä ja julkista valtaa. Tässä mielessä voidaan myös ennakoida paljon riskitekijöitä, kun puhutaan työstä yhdellä tavoitteella. Olipa kyse mistä tahansa sektorista, tavoite on työolosuhteiden parantaminen Euroopassa. Tämä virasto saa tehtäväkseen myös koordinoinnin ja lainsäädännön ennakoimisen. Se on tärkeää lähivuosina. Se, tässä on kyse työkalusta, jonka avulla voimme myös saada ihmiset ehkä kuuntelemaan herkemmin tätä asiaa. Usein Euroopassa, kun puhutaan virastoista, sanotaan, että niitä on liikaa. Ei, ei. Tämä virasto on todella pilari ja moottori koko sosiaalisella kentällä. Senpä takia meidän täytyy ajatella toiminnallisuutta ja toimia sillä tavalla, jotta tämä virasto olisi todella strategisesti suunniteltu, tavoitteet kirjattu tarkasti, jotta voimme mahdollisimman pian käydä niitä uudelleen läpi, jotta ne olisivat mahdollisimman toimivia ja tuottavia. Ja saada meidän valiokuntamme visio näkymään vähän pidemmälle ja vahvistaa työllisyysvaliokunnan näkemystä. Tämähän on aivan keskeisen tärkeä, hyvät kollegat. Jos me emme lähde rakentamaan nyt sosiaalisen Euroopan pilareita vahvoiksi, niin ei niitä koskaan saada riittävän tukeviksi. Kyllönen. Rouva Kyllönen, olkaa hyvä. Thank you, Chair, dear colleagues. I have a letter from... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on Tani González Penjasin kirje täällä, luen sen teille nyt. Hyvät kollegot, kiitos yhteistyöstä. Niin kuin kaikki tietävät, jos me kehitämme viranomaisen tukemaan työntekijöitä rajat ylittävästi Euroopan unionissa, niin tällä viranomaisella täytyy olla selkeät tehtävät ja sillä täytyy olla myös selkeät ja todelliset toimivaltuudet. Siksi me olemme suhteellisen tyytyväisiä varjoesittelijäkokouksiin ja kompromissoihin. Jean-Claude Juncker hän mainitsi tämän viranomaisen, mutta meillä on tärkeää, että se on juuri viranomainen eikä virasto. Kun puhutaan tarkastuksista, niin toki ne täytyy tehdä yhteistyössä jäsenvaltioiden välillä. Tiedonvaihto ja asiakirjat, sen avulla viranomainen voi täyttää tehtävänsä. Se on vähimmäisvaatimus. Ja työmarkkinaosapuolten tulisi myös saada tietoa. Tätä kautta voitaisiin poistaa esteitä, mitä vapaaseen liikkuvuuteen tulee. Niin kuin te tiedätte, niin työmarkkinaosapuolilla on perustuslaisia oikeuksia monissa jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin taistella väärinkäytöksiä vastaan ja jotta kaikilla työntekijöillä olisi samat mahdollisuudet, niin avoimuus on tässä erittäin tärkeää. Viranomaisen täytyy pystyä antamaan selkeä selkeitä neuvoja kaikilla, kie, äh, kaikilla kielillä ja käyttäjäystävällisten webportaalien kautta. Ja tässä täytyy nyt äh, tukea työntekijöiden vapautta. Ja tämä on vielä tärkeämpää kuin mm, pääoman ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. Me tarvitsemme sosiaalista Eurooppaa. Tätä kautta me annamme välineitä kansalaisille, jotta he saavuttavat tyytyväisyyttä työelämässään ilman syrjintää koko mantereella. Toivottavasti huomenna äänestyksessä saamme kunnianhimoisen tuloksen aikaiseksi, mitä Euroopan työviranomaisen tulee ennen kaikkea, koska liikennesektorilla on hyvin paljon väärinkäyttöä, mitä työntekijöiden oikeuksien ja liikkuvuuteen tulee. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Madame... Kiitos paljon. Sen jälkeen Bonalboa. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kuten sanoin äsken jo, tämän tekstin esittelyssä eurooppalaisen työviranomaisen luominen on pitkän vuoden työn tulos, kun parlamentti lähti työstämään tätä komission kanssa, jotta voidaan todella tasapainottaa sisämarkkinat ja antaa eurooppalais, Euroopalle viranomainen, jotta sosiaalinen puoli tulisi vahvasti esiin. Meillä on kilpailu poliisi, jossa, siis joka valvoisi siis sisämarkkinoiden kilpailulakia, eikä ole mitään syytä, että Euroopan unionilla ei olisi myös sosiaalista poliisia, jonka tarkoituksena on suojella kaikkien eurooppalaisten työntekijöiden oikeuksia. Minä olen erittäin iloinen valmistelijan tekemästä työstä, se on hienoa. Minä vetoan myös kollegoihin, etteivät he lähde alentamaan kunnianhimoisia tavoitteita tämän viranomaisen kanssa, kunnalla on kyse kansallisten viranomaisten kanssa käytävästä yhteistyöstä, vaan sen pitäisi pystyä tekemään omaa valvontaa ja tarkastusta ja valvoa tarpeen tullen kansallisten viranomaisten tekemää työtä. Edustaja Wim van de Kamp, teille taas puheenvuoro. Mevrouw de voorzitter, dank u. Kiitos rouva puheenjohtaja. on hyvä, että saan puhua edellisen puhujan jälkeen, koska minä olen hieman eri mieltä kuin hän. Haluaisin toki onnitella esittelijää ja varjoesittelijöitä, mutta tässä täytyy tarkastella asiaa erittäin tarkasti. Kun puhumme sopimuksista, niin siinä sanotaan, että sosiaalipolitiikka on kansallinen kysymys, koska Eurooppa on hyvin moninainen ja kaikissa maissa on erilaisia sosiaalijärjestelmiä ja nämä eivät vielä sovi yhteen. No ehkä tulevaisuudessa että Romaniassa on sama sosiaaliturva kuin Alankomaissa, mutta tällä hetkellä se nyt ei valitettavasti vielä niin ole. Mielestäni esittelen menee tässä liian pitkälle, kun puhutaan kansallisista, toimi, kansallisista toimivaltuuksista, koska kansalliset tarkastajat eivät voisi enää tehdä työtänsä, koska Eurooppa veisi heidän työnsä. Näin, ja tai rajat ylittävät rangaistukset, ei tämä ole koordinaatiota tai stimulaatiota. Eli tässä hoidetaan kansallisia kysymyksiä Euroopan tasolla. Ja sitten mitä joihinkin toimivaltuuksiin tulee kansallisella tasolla, mitä tällä viranomaisella oli, niin ei tämä nyt sitten ole enää koordinaatiota. Mielestäni komissio ja esittele menee tässä liian pitkälle, koska tässä yritetään nyt paperilla sosiaalisesti lähettää Eurooppaa. ja olen rouva Luachevskan kanssa tässä kyllä nyt samaa mieltä. Kiitos. Van de Kamp. Kiitos paljon Van de Kamp. Edustaja Grappini, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, puheenjohtaja. Minun maassanikin yhtä mieltä siitä, että on hyvä, että tällainen viranomainen luodaan, mutta ei tämä ole viranomainen, joka on sanottu pelkästään liikennettä varten. Kysymys on eurooppalaista viranomaisesta. Meidän tulisi ehkä katsoa tätä tietysti täällä nyt valiokuntamme perspektiivistä, mutta haluaisin kuitenkin sanoa yhden asian tähän. Herra Van de Kamp sanoi jo muutaman asian ja minun tarkistukseni menevät samaan suuntaan. Minä tarkastelen tätä foorumia sellaisena paikkana, jossa kansalliset viranomaiset ovat yhteydessä toisiinsa niin, että tiedonvaihto helpottuu, mutta tämä foorumi voi myös olla kansalaisten tai yhteiskunnan apuna tai yritysten apuna, koska joskin yritys haluaa siirtyä toiseen jäsenvaltioon eikä tunne työlainsäädännön yksityispiirteitä niin siellä niin kovin hyvin, silloin se voisi kääntyä tämän viranomaisen puoleen ja saada sieltä tietoa. Toiseksi, komissio on todennut, että se haluaisi, että työmarkkinoilla toiminta tapahtuisi oikeudenmukaisin olosuhtein, mikä on varmasti on ymmärrettävää. Minä itsekin ymmärrän tämän, koska minä olen itsekin yrittäjä, ja, mutta siitä huolimatta tässä on saatava aikaa myös sitä tasapainoa, nimittäin niin mitä tämä viranomaisen nyt sitten tulisi tehdä. Tarkastukset, joita tämä viranomainen tekee, niiden minusta minun, minun mielestäni on mahdollista tapahtua vain yhteistyöstä kansallisten viranomaisten kanssa. Tämä viranomainen ei voi mennä johonkin jäsenvaltioon ja ryhtyä harjoittamaan valvontaa ilman, että se tapahtuu yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Totta kai on olemassa kansallinen lainsäädäntö, jota, joka antaa viranomaisille oikeudet tähän. <clears throat> Ei esimerkiksi käy niin, että tämä viranomainen tulee Romaniaan ja sitten toimii siellä Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti – Mitä tulee sitten riskien arviointiin? Se on hyvä asia. Jos me arvioimme riskejä, jos niitä on tarkoitus arvioida, se on mahdollista tehdä kaikissa jäsenvaltioissa ja se on <clears throat> halvempaa kuin jos jokainen maa tekee oman analyysinsä. Olen tehnyt tästäkin oman tarkistuksen. Tekstissä sanotaan, että tarvittaisiin tällainen yritysneuvosto, koska saattaa olla, että yritysneuvoston kaikki jäsenet ovat Saksasta tai vaikkapa Alankomaista. Totta kai tämäkin pitää sitten määritellä maantieteellisesti. Kaikilla markkinoilla on omia erityisiä piirteitä. Herra Van de Kamp jo mainitsi sen. Ja ne on vedettävä huomioon. Tämä viranomainen voi sen lisäksi myös laatia erilaisia lomakkeita ja asettaa vaikkapa ne online-käyttöön – niin, että voidaan vähentää byrokratiaa, voidaan varhaimmassa vaiheessa havaita mahdollisia virheitä, ja olen luonnollisesti yhtä mieltä siitä, että tämä viranen toimii niin kuten sanoin, että se toimisi. Minun uskon, että teksti voidaan hyväksyä, koska mikään jarrutus ei auta tässä yhtään mitään. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dank. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Detjen teidän työstänne. Minä kuuntelin teitä tänäänkin erittäin intensiivisesti. Te mainitsitte Euroopan työviranomaisen tehtäviä. Ja tämä kyllä nyt vaikutti ihan tällaiselta liikennevirasto-ohjelmalta, mutta sitä minä en halua. Tässä pitää edistää työntekijöiden liikkuvuutta, eikä tässä olla koordinoimassa liikennesääntöjä. Siitä pitäisi pitää huoli. Merci beaucoup, monsieur Cor. Madame... Kiitos paljon, rouva De Monte, taas teille puheenvuoro, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Beh, io sono favorevole, come già detto nel precedente intervento. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten sanoin äskeisessä puheenvuorossa, niin minä puolan tämän viranomaisen perustamista ja olen iroilen, jos ei puhuttaisi viranomaisesta. se, että voitaisiin pitää tarkempia kontrolleja, ei se minua häiritse. Sosiaalinen lainsäädäntöhän on, pelaa hyvin yhteen ihmisten ja hyödykkeiden vapaan liikkuvuuden kanssa. Sehän on liikenteen keskeinen sääntö. On ihan hyvä, että meillä on yhdenpitäviä sääntöjä Euroopan tasolla. Silloin voimme harjoittaa tiivimpää yhteistyötä valtioiden välillä nimenomaan taistellaksemme väärinkäytöksiä vastaan, tiukempia kontrolleja ja saadaksemme parempia käytänteitä. Joka päivä Kuten kuulimme, kaksi miljoonaa ihmistä ajavat, liikkuvat, ylittävät valtioiden rajat, joko mennäkseen työhön tai muuta tarkoitusta varten. On olemassa suuri este nimenomaan valvonnan saralla. Me tarvitsemme viranomaista tai vastaavaa elintä, mutta samanaikaisesti pitää olla sääntöjä selkeämpiä, valiokuntana tällä hetkellä me, ole, me emme ole pystyneet parantamaan näitä sääntöjä. Jos puhutaan digitalisoimisesta tai säännöistä, jotka parantavat palkansaajien elämää, ei voida vain tyytyä viranomaisen toimintaan. Meillä pitää olla hyvä perusteksti, joka olisi tehokas. Vain tällä tavalla me voi, olemme te, toteuttaneet tehtävämme. Ei myöskään pidä sanoa, että olemme antaneet viimeisen silauksen. Meiltä puuttuu hyvä pohja liikenne, liikenteen säännöille. Edustaja Van Delen, olkaa hyvä. Ja voorzitter, hartelijk dank. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni on selvää, että liikennesektorilla on ongelmia. On erilaista valvontaa jäsenvaltiotasilla, sillä meillä on ongelmallisia yrityksiä, mutta näitä ongelmia on monia erilaisia. Ja se, mihin nyt tapahtuu, niin tämä on ikään kuin tällainen Pavlovin reaktio. Nyt on ongelma ja Eurooppa ratkaisee sen. Ja sanotaan, että tässä otetaan valtavia edistysaskeleita ja koordinoi, koordinoidaan. Ja Tämä on hieman ongelmallista. Eli tässä sekaannutaan kansallisiin kysymyksiin. Ja sitten Eurooppa hoitaa kaiken. E, tässä nyt sitten voidaan sopeuttaa jotakin sääntöjä ja sitten valvontaviranomaiset tekevät tarkistuksia – Eli tätä kansalaiset eivät kuitenkaan halua. Eli tässä nyt ollaan taas perustamatta uutta viranomaista tai virastoa. Ja siis me emme enää ole uskottavia. Minä todellakin olen nyt hämmennyksessä kuunnellut näitä eri mielipiteitä täällä salissa. No, me voimme toki parantaa sääntöjä, mutta me voimme säilyttää omat valvontaviranomaisemme. Se tekee, ne tekevät loistavaa työtä. Mutta ei nyt tällä tavalla. Merci beaucoup, monsieur Vandelen. Kiitos. Nyt käännyn komission puoleen ja annan puheenjohtaja eh, eh, herra Jean joka on työllisyys pääosastolta. Ehkä te voitte antaa selvennystä meille tästä virastosta. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä tulen työllisyys pääosastolta. En ole ihan rutinoitunut tällaisen valiokuntatyöskentelyyn, mutta kiitos siitä, että saan perehtyä tähän. Minulla on tarjottu mahdollisuus ja minä olen myös laatinut tekstin, mietintölaatin olen ollut myös, se olen seurannut tämän tekstin valmistelua. Me annamme siihen kaiken voitavamme. Tämän vuoden maaliskuussa me jo perehdyimme siihen ja teemme kaiken voitavamme, jotta tämän lainsäädäntökäyden loppuun mennessä se olisi saatu päätökseen. Me teemme yhteistyötä valiokuntien kanssa. Me olemme myös yhteydessä eri, muiden eri valiokuntien jäsenten kanssa ja teemme myös tiivistä yhteistyötä neuvoston kanssa mitä tulee tähän keskusteluun, joka on ollut monimuotoista ja moni-ilmeistä, minä olen kuunnellut ehdotuksia, kommentteja, kysymyksiä nimestä, toimivaltuuksista, toissijaisuusperiaatteellisuudesta. Tämä, onko tämä nyt taas uusi hirviö tai uusi byrokraattinen elin? Tämä tehtävä ei ole niinkään helppo. Meillä on seitsemän tehtävää tälle annettava. Ne eivät ole mitkään maailman seitsemän ihmettä. Jotkut ovat olemassa jo toimimassa muissa virastoissa. Jotkut tehtävät ovat uusia. Mitä me nyt haluamme tehdä? Me haluamme jatkaa siitä, mikä jo toimii, ja kun se toimii hyvin, laajentaa sitä muille alueille. Me haluamme tällaisen yhden luukun toiminnan. Jotkut poliikat ovat tiivimmässä yhteistyössä, lähetetyt työntekijät, työturvallisuus. Tämä on yksi meidän ehdotuksistamme. Ja totta kai liikkuvuus, tosiasiat ovat tosiasioita. Liikkuvuus on todellisuutta, se kasvaa joka päivä. Eli tänä päivänä meillä on 17 liikkuvaa työntekijää EU:ssa. Me ajattelemme maantiekuljettajien määrä nousee Eh, meidän pitää saat, tukea heitä, ei aina paras, vain parantaa, vaan tukea heidän jokapäiväistä työtä, oli kyse työntekijöistä, yrityksistä tai viranomaisista, ja antaa heidän käyttöönsä mm, uusia rakenteita, joiden myötä ne voi, he voivat saada paremmin tietoa, toimia paremmin yhteistyössä ja jopa joskus ehdottaa itse omia ratkaisuja. Me, nämä ovat kolme pilaria tässä, tässä, uuden, tässä uudessa viranomaisten tieto, yhteistyö ja väli ja keskinäinen välittäminen. Kiitos teidän tekemästänne työstä ja voitte olla varmoja, että komissio on tässä tarkalla korvalla kuulemassa ja, ja me seuraamme seuraavatta vaihetta neuvoston kanssa ja teidän kanssanne, jotta voimme ryhtyä neuvotteluihin trilogissa. Kiitos vielä kerran tekemästänne työstä. Jos kysymyksiä on, vastaan mielelläni. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron takaisin valmistajalle Edustaja Dechen, jos te haluatte tehdä loppuyhteenvedon, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Ähm, Kiitos. No en täällä näe kameleita, enkä täällä näe nyt mitään riem- tai kuule mitään riemun huutojakaan. Tässä ikään kuin kyllä nyt on on vietu ennemminkin kamelin neulan silmän läpi. Ja herra van der Kamp, tässä ei ole kysymys siitä, että otettaisiin kansalliselta viranomaiselta tehtäviä pois, vaan tarkoitus on tukea kansallisia viranomaisia työssään. Ja uskoakseni tässä mietinnössä tämä asia on myös nostettu esille. Eli tässä kerätään olemassa olevaa tietoa ja sitä yksinkertaistetaan. Ja tämä on kansalaisten intresseissä sosiaaliturvan näkökulmasta muun muassa. Ja toivon, että me saamme enemmistön tämän mietinnön taakse huomenna. Kiitos. Kiitos paljon valmistelijalle. Puheenjohtaja mikrofoni. nyt toimii taas hyvä. Muistutan taas, että huomenna äänestämme kello yhdeksän aamulla. Jatkamme esityslistaa. Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille. Ja anna välittömästi puheenvuoron edustaja Virkkuselle, olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. On hyvin tärkeä säädös, joka, jos tässä on kysymys, me nyt olemme antamassa lausuntoa ympäristövaliokunnalle, joka on vastuuvalikunta tässä asiassa. Ja niin kuin muistamme viikolla täysistunnossa, me äänestimme henkilöautoista ja niiden tavoitteista, ja se oli hyvin vaikea asia. Meillä oli vaikeuksia päästä äh, enemmistöjen löytämiseen ja yksimielisyyteen poliittisten ryhmien kesken parlamentissa, joten toivon, että tämän asian osalta tilanne tulee olemaan helpompi. Mehän tiedämme, että kysymys on hyvin tärkeästä säädöksestä. Komissio esittää samoja tavoitteita raskaille hyötyajoneuvoille kuin henkilöautoille – 15 prosenttia vuoteen 2025 ja 30 prosenttia vuoteen 2030 vähintään 30. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me asetamme eh, hiilidioksiditavoitteita raskaille hyötyajoneuvoille, mutta me tiedämme, että nämä ovat jo nyt tehokkaita, koska polttoaineen kulutus on kenties kaikkein tärkein kysymys silloin, kun ostetaan raskaita hyötyajoneuvoja sillä kukaan ei aja huvikseen tämän tyyppisiä ajoneuvoja. Ne ovat aina olemassa työtarkoitusta varten ja on tärkeää, että ne ovat tehokkaita, koska polttoaine Euroopassa on kallista. Tästä syystä meidän raskaat hyötyajoneuvomme jo nyt ovat aika tehokkaita ja tästä syystä olemme päässeet yksimielisyyteen ryhmien kesken siitä, että tuemme komission ehdotusta – mitä tulee näihin prosentteihin, 15 prosenttia vuoteen 2025 ja 30 prosenttia vuoteen 2030, koska näimme, että tämä on melko haastavaa ja myöskin kunnianhimoista, koska me kaikki valmistajatkin ovat tehneet kovasti työtä nimenomaan raskaiden hyötyönevojen tehokkuuden parissa. Me oli 162 tarkistusta ja oli paljon ehdotuksia, jotka menivät molempiin suuntiin. Eli siitä mm, sen osalta, miten kunnianhimoisia tavoitteita tulisi olla, mutta keskustelujen jälkeen me saatamme todeta, että useimmat ryhmät olivat halukkaita tukemaan komission ehdotuksia. mutta tarkistukset olivat sellaisia, että ne keskittyvät pitkälti laskentamenetelmiin ja jäseniltä tuli paljon hyviä ajatuksia siitä, miten päästöt tulisi laskea nyt tai tulevaisuudessa. Ja olimme myös valmistelleet kompromissin kahdeksan nimenomaan tästä, eli kun komissio tekee oman raportissa vuonna 2025, että he silloin heillä myös olisi, 2022 äh, heillä pitäisi silloin myös ilmoittaa menet, joilla voidaan mitata koko polttoaineketjun aikaiset päästöt ja myöskin kertoa siitä, miten elinkaaren aikaiset päästöt voidaan laskea. Odotamme siis, että komissio tekee enemmän työtä tällä kentällä, koska emme ole kovinkaan tyytyväisiä vallitsevaan laskentamenetelmään. Meidän mielestämme sitä pitäisi kehittää edelleen. Meidän saataisiin tämä koko polttoaineketju aikaiset päästöt ja sitten myöskin koko elinkaaren aikaiset päästöt tulevaisuudessa. Sitten joo, siis 162 tarkistusta ja me olemme luonnostelleet 12 kompromissia. Minusta olemme olleet hyvin aktiivisia varjoistilöiden kanssa ja haluan kiittääkin kaikkea ja toivon, että tämä lausunto saa enemmistön tuen huomenna ja että saamme lähetettyä voimakkaan viestin ympäristövaliokunnalle, joka on vastuuvaliokunta tämän asian osalta. Merci beaucoup. Kiitos paljon edustaja Virkkuselle. Nyt annan puheenvuoron edustaja Hovoi Dallonille. President. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tämä teksti Mietintö on erittäin hälyttävä. Kaikki mediat kuuntelevat tätä. Kaikki ovat sitä mieltä, että meidän pitää kiireesti vähentää päästöjä. Hyvä juttu. Vielä parempi, että kaikki haluavat olla, ovat samaa mieltä nopeudesta, kuinka nopeasti pitää vähentää päästöjä. Nimenomaan kun on kyse raskaista ajoneuvoista tai henkilöajoneuvoista. Kukaan ei ole asettanut kyseenalaiseksi vuoden 2025 normeja. Tämä lainsäädäntö on ensimmäinen ja komissio on oikeassa, kun se pyytää tarkistusta vuodelle 2022, koska meillä ei ole vielä kaikkea mahdollisuutta ihan asianmukaisesti asianmukaisesti tarkist, katsoa, mikä on asianmukaista ja, ja, vähän, ja tehdä oikeita laskelmia. Meidän pitää ajatella kaikkia ajoneuvoluokkia ja me siitä voidaan olla teknisesti ylpeitä. Me tarvitsemme aikaa, että niitä voidaan käyttää mahdollisimman parhaalla tavalla. Kaikki ovat iloisia siitä, että voimme peru, peru, paneutua tähän ohjelmistoon, täydentää sitä ja myös antaa sille hyvää informaatiota käsiteltäväksi. Mutta olemmeko me vähän poikenneet kunnianhimoiselta tieltämme, kun me puhumme näistä vähäpäästöisistä tai nollapäästöisistä autoista, kun pyydetään superluottoja, eli kolme, neljä tai viisi kertaista ää, vähemmän päästöjä autoneuvoille. Ei se ehkä reaalit maailmassa vähennä näitä CO2-päästöjä, se on vain pientä ehostusta SD-ryhmä tulee seuraamaan tätä, tämän tekstin etenemistä erittäin tarkasti, koska meillä on hyvä konsensus pohjana, se on aihetta mainita. Jos ajatellaan yleisolo yleisesti näitä eh, vähäpäästöisiä tai nollapäästöisiä autoja, jos me ajattelemme teknologian neutraaliutta ja aikataulua, olemme samaa mieltä, mutta SD-ryhmä ei voi olla samaa mieltä kaikesta siitä, kun vähän löysästi määritellään näitä vähäpäästöisiä tai nollapäästöisiä autoja. Sen takia, kun meillä on kaksi asiaa, Pohtan kahteen kohtaan me esitämme muutoksia vihreiden ja Guen kanssa, jotta tämä teksti olisi yhteneväinen ja riittävän kunnianhimoinen. Kiitos. Kiitos paljon. Demesmaker, haluatteko käyttää puheenvuoron edustaja Zilen nimissä? Monsieur Demesmaker. Edustaja Demesmaker. Monsieur Demesmaker, no. Ei näköjään. Ette näköjään halua puhua edustaja Zilen puolesta. Edustaja Randos, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, I, I would like... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. ALDE tukee tätä lausuntoa. Mitä henkilöautoille tapahtui, niin mielestäni komission tavoite on kunnianhimoinen. Toki me tuemme tätä uudistusta, jotta voimme laskea koko polttoaineketjun aikaiset päästöt. Mutta kun Envi-valiokunta sitten muuttaa meidän tavoitteitamme, niin tässä ei sitten välttämättä saavuteta asetettuja tavoitteita ja se on tämän asetuksen ehkä yleinen ongelma. No mutta katsotaan nyt sitten, miten tämä tulee toimimaan. Mutta äh, tämä varmasti tullaan muuttamaan. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon. Sitten edustaja Dalunde, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Hiilipäästöyksen päätökset ratkaisut on neljäsosa liikenteen päästöistä Euroopan unionissa ja siksi on tärkeää, että EUlla on kunnianhimoiset säännöt eh, tällaista ajoneuvojen osalta ja että niitä sovelletaan. Pidämme hyvänä sitä, että me käsittelemme tätä asiaa ja viemme huolestuttavampaa on se, että ilmastoperspektiivi lähes unohtuu näistä kompromissiehdotuksista. Se, että tavoitteena on vähentää päästöjä vain 35 prosentilla vuoteen 2030 mennessä on aivan liian vähän eikä vastaa Pariisin sopimuksen vaatimuksia. Sen tarkoituksena olisi tietysti totta kai suojella ympäristöä ja kaikkia niitä, joihin eh, saasteet raskaasta hyötymistä vaikuttavat. Siksi me ehdotamme 50 prosentin vähennystä, mikä on olennaisen tärkeää ja se on se, mitä Pariisin sopimus edellyttäisi. Tietysti pitkällä tähtäykselläkin eh, vähennykset ovat hyväksi myös autoteollisuudelle, koska autoteollisuus vaatii eh, tällaisia hyviä eh, vaatimuksia, joka merkitsee sitä, että on kimmokkeita uuden tyyppisen energian kehittämiselle, ja tämä merkitsee sitä, että EU hyötyy tästä kilpailussa pitkällä täytäyksellä. Tässä on aivan liikaa porsan reikiä, jotka liittyvät siihen, että voidaan kiertää näitä uusia sääntöjä. Oli mennä kaikkia tällaisia superkredittejä vastaan, joista voidaan laskea samat eh, ajoneuvot useampaan kertaan tällä tavalla kiertäen tavoitteita. Tällä esityksellä on vielä pitkä tie edessä ennen kuin se vastaa Pariisin vaatimuksia. Edustaja Kyllönen, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I have a... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on jälleen Tanja Gonzales Penjasilta esittelijältä kirje Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijät, varjoesittelijät, kiitokset yhteistyöstä. Haluaisin kiinnittää huomionne IPCC-paneeliraporttiin, joka julkaistiin Etelä-Koreassa eilen, toistan eilen. 19 asiantuntijaa 49 maasta ovat lausuneet uuden varoituksen, mitä hiilidioksidipäästöihin tulee. Niitä täytyy leikata seuraavan 10 vuoden aikana 50 prosentilla verrattuna vuoteen 2010. Miksi? Koska on todettu, että että se, että rajoitetaan lämpöminen kahteen asteeseen, ei ole tarpeeksi. Pitää puhua puolestatoista astekka sekään ei ole suositeltavaa, vaan se on välttämättömyys. Muuten ihmisten terveys ja maailman turvallisuus kärsivät. Ekojärjestelmät äh, ja elämän säilyttäminen ei olisi enää mahdollista. Me uskomme, että tässä päästään fossiilisista polttoaineen aikakauden loppuun. CO2-päästöä fossiilisista polttoaineista pitäisi vähentää 45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Komission ehdotus tulee hieman myöhässä ja kutistetussa muodossa, mutta varjokokoukset eivät ole olleet hyödyllisiä siinä mielessä, että olisi saatu kunnianhimoisia tavoite aikaiseksi puhutaan 15 prosentista vuoteen 2025 ja 30 prosentista vuoteen 2030 mennessä. Se ei ole tarpeeksi, kun puhutaan nolla päästöistä. Ja tämä on ikään kuin vitsi meidän näkökulmastamme. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä ei vastata haasteisiin, mitä raskaisiin hyötyajoneuvoihin tulee. Sadat miljoonat ihmiset joutuvat alttiiksi taudoille, korkeille lämpötiloille, otsoonille, mutta myös sairauksille, joita hyttyset tartuttavat, koska hyttyset siirtyvät Eurooppaan Eurooppaan, Australiaan, Etelä-Amerikkaan ja niin edelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaksinkertainen määrä joutuu kärsimään kuivuudesta. Ja täällä nostetaan esille myös Välimeren alue. Ja kaikista näistä syistä me emme tue suurinta osaa kompromissiesityksistä ja pyydämmekin, että ryhmä, valiokunta pohti siis sitä, mitä seurauksia siellä on, jos pidetään kiinni näistä alhaisista rajoista, koska muuten huomisesta äänestyssä tulee ongelma. Kiitos paljon edustaja Kyllönen. Te olette ihan oikeassa näillä sanoillanne. Olette oikeassa sanojenne kerran, kun te haluatte ottaa esille kiireellisyyden. Toimimattomuus ilmastonmuutosta ja lämpenemistä vastaan olisi anteeksi antamatonta tänä päivänä. Ja se on anteeksi antamatonta, näin minä sanon, hyvät kollegat. Anteeksi antamatonta, koska kaikki tässä salissa läsnä olevat tietävät, missä mennään. Kaikilla on tietoa. Meillä on konferenssia pidetty riittämiin, nyt pitää lopettaa ne. Nyt pitää ryhtyä toimiin. Toimiin nopeasti ja nyt, tällä hetkellä. Näin ollen tämä ekologinen siirtymä, jota me peräänkuulutamme täysin rinoin, ei ole vielä tapahtunut liikennesektorilla. Se on todellinen draama. Muistutan teille, että 20 prosenttia kasvihuonepäästöistä liikenteestä. Se on ainut sektori, joka ei ole muuttanut lukuja vuodelta 1990. Ja 20 prosenttia näistä, 75 prosenttia näistä CO2-päästöistä tulee maantieliikenteestä. Mitä tässä nyt tehdään, on tehty? Rouva Virkkunen, teidän mietinnön myötä olemme erittäin kunnianhimoisia tässä valiokunnassa. Meidän pitää lähettää hyvin selkeä viesti Envi-valiokunnalle. Emme voi enää jäädä vain to- katsomaan sitä, mitä viime viikolla tapahtui täysistunnossa. Maantien liikenteen pitää olla yhtä dynaaminen kuin kaikkien muidenkin sektoreiden, koska tämä ekologinen siirtymä, jos se ei nyt lähde toteutumaan. Siitä tulee elintärkeätä koko maapallolle ja elämän monimuotoisuudelle. Edustaja Virkkunen, teidän mietinnöstänne että äänestetään huomenna. Toivottavasti liikennevaliokunnalla on riittävästi rohkeutta ja tahdonvoimaa lähettää hyvin selkeä viesti, jotta voisimme lähettää säteilevän viestin ei vain tästä parlamentista, ulospäin, mutta myös valtion ja hallitusten päämiehille, osoittaa se oikea tie, jota pitää kulkea, koska nyt me tanssimme vähän tulivuoren päällä tällä hetkellä. Nyt ilmastopääosaston edustaja Alex Paku saa puheenvuoron komissiosta. Tervetuloa. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää <clears throat> iltapäivää, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää kovasta työstä. Se, että on, hän on pystynyt kokoamaan yhteen eri näkökannat ja elementit on saanut aikaan tämän lausunnon. Haluaisin nyt korostaa sitä merkitystä, mikä tällä asetuksella on ja sillä, että se hyväksytään. Olemme kuulleet nyt tänään iltapäivällä sen, että tämä sektori on ollut vielä sellainen, että EU-tasoista ei ole säädelty. Kaikista EUn päästöistä tämä muodostaa 6 prosenttia ja ilman toimia nämä päästöt tulevat kasvamaan ja ylittämään 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, joten on todellakin tarvetta toimelle. On tarvetta toiminnalle ilmastosyistä. Meidän pitää todellakin toimia. Me olemme sitoutuneet Pariisin yleissopimukseen. Meidän on nyt pantava se toimeen myös tällä sektorilla. On myös hyvin tärkeää ajatellen liikenteen toimijoita, toimijoita jotka yleensä ovat PK-yrityksiä, ja tällä ehdotuksella nekin säästävät rahaa. Syntyy paljon polttoainesäästöjä. Ja kolmanneksi on tärkeää ylläpitää teknistä johtajuutta, joka meidän teollisuudellamme on, että me pysymme eturintamassa, mitä tulee innovaatioihin. Siksi komissio on tehnyt tämän ehdotuksen muutama kuukausi sitten, ja se on mielestämme sekä kunnianhimoinen että realistinen. Se asettaa sitovat tavoitteet vuoteen 2025 ja sitten myöskin lisätavoitteita vuoteen 2030. Ja kuten monet parlamentin ovat sanoneet, on tärkeää, että vuonna 2020 Kaksi tapahtuu tämä varhainen äh, tarkastelu, keskivälin tarkastelu. Tämä on ensimmäinen kerta, kun toimii tällä sektorilla ja meiltä todellakin puuttuu paljon tietoa tästä sektorista. Se, että meillä on tämä varhainen uudelleen tarkastelu vuonna 2022, me pystymme siihen, että EU voi asettaa sitovia tavoitteita vuoteen 2030 ja voi myöskin vahvistaa lainsäädäntöä. Ja lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää kovasta työstä, jota on tehty tässä valikunnassa ja odotamme mielenkiinnolla keskustelun jatkamista – lainsäätäjän tahon kanssa. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon, herra Paku. Edustaja Virkkunen, teille vielä loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. No, I, I don't have much to add. No ei minulla ole kovinkaan paljon lisättävää, rouva puheenjohtaja. Olemme kuulleet eri mielipiteitä ja kaikki painottavat sitä, kuinka tärkeää on, että meillä on sääntely, koska tämä on ensimmäinen kerta, ja meidän täytyy ehkä palata tähän sitten vuonna 2022. Tämä on ensimmäinen kerta siis, niin kuin komissiokin sanoi, että meillä ei ole niin paljon tietoa tulevaisuuden suunnittelemiseksi. Mutta on tärkeää, että me hyväksymme lausunnon huomenna ja että me teemme yhteistyötä ympäristövaliokunnan kanssa. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Virkkunen. Muistutan, että tästä äänestämme myös huomenna kello yhdeksästä eteenpäin. Me olemme vähän edellä aikataulusta. Edustaja Salini tulee paikalle vasta 16.30, joten pidämme noin 12 minuutin tauon.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 chers collègues, nous allons reprendre notre séance. No niin, nyt jatkamme kokoustyöskentelyä. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Kuten äsken sanoin ennen taukoa, me aloitamme edustaja Salinin tekstillä ennen kuin kuuntelemme edustaja Telitskaa sotilaallisesta liikkuvuudesta. Ah, No, Teliska onkin paikalla. No, mitä nyt tehdään? Puheenjohtajan mikrofoni ei aina ole päällä, huomauttaa tulkki. On va commencer par monsieur Salini. Aloitamme edustaja Salinista niin kuin kokouksen alussa ilmoitin, koska kaikki varjoesittelijät eivät ole vielä paikalla. Edustaja Salini, hyvää iltapäivää. No niin, nyt te saatte kertoa meille unionin avaruusohjelmasta ja Euroopan union avaruusohjelmaviraston perustamisesta. Olkaa hyvä, tämä on lausuntoluonnos ITRE-valiokunnan nimistä. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Hyvää iltapäivää kaikille. kun työstämme eurooppalaisesta avaruusstrategiasta ja lausunto, jota, jonka me olemme laatineet, se on edennyt hyvää vauhtia. Meillä on noin 270 tarkistusta, jo mikä vain vahvistaa tähän tekstiin suunnat osoitettua kiinnostusta. Tarkistukset liittyvät siihen 550, joita työstimme jo Itravaliokunnan kanssa. Ja ydin tässä keskittyy hallinnointiin, eli kolmen keskeisen aiheen yhdistelmä, ne jotka löytyvät tästä hallinnasta ja eurooppalaisesta avaruusstrategiasta. Me olemme pyrkineet täsmentämään toimivaltuudet komissiolta, mikä on tämä Euroopan virasto ja sitten EASA. Olen erittäin iloinen tuloksesta, tehdystä työstä. Me olemme pyrkineet välttämään päällekkäisyyksiä, toisto, toisintoja – budjettikysymyksissä varsinkin olemme olleet tarkkoja. Olemme aika lailla samoilla yleisillä linjoilla. joka on yhteneväinen komission ehdotuksen kanssa. Pieniä muutoksia siihen toki teimme. Siitä käytiin keskustelu vähän aikaa sitten, mutta on pienistä prosenttiluvuista, pienistä kohdista, mutta kokonaisuudessa ottaen me pyrimme säilyttämään hyvän sisäinen joustavuuden budjetissa. Joskus piti kuitenkin muistaa, että puhuttiin joistakin summista Galileossa ja Kopernikuksessa, mutta mikä meitä eniten kiinnosti oli budjetin vaatimattomuus uusille ohjelmille. SSA esimerkkinä me halusimme ehdottaa kaksinkertaistamista 500 miljoonalle, jotka oli suunnattu näille kahdelle ohjelmalle komission toimesta. Tämä oli lisäyksenä siirryttiin 16-16,7 miljardiin pieniä, pieninä muutoksina, joista äsken puhuin. Näin ollen näillä ohjelmilla on kuitenkin pienin mahdollinen konteksti, äh, pienin mahdollinen sisältö, Et, etteivät ne ihan tukehdu heti alkumetreillä ja kuole siihen paikkaan nämä ohjelmat, kun ne lähtevät liikkeelle – tässä on kyse myös siitä, että vahvistetaan olemassa olevia toimivia ohjelmia, koska Egnos ja Galileo ovat meistä hyviä. Nimenomaan myös hallinnointi- ja tarkka- tarkkaavaisuusohjelmien kannalta. Merci beaucoup. Kiitos paljon, edustaja Salieni, näistä johdantosanoista, selkeistä ilmeisesti todellista tahtoa suojella meidän avaruusohjelmaa, joka on ohjelmaa, jonka avulla voimme, pystymme olemaan kilpailukykyisiä kansainvälisellä tasolla. a aposta da União Europeia na exploração espacial, nomeadamente. Euroopan unioni tukee tässä avaruusohjelmaa ja innovointia. Sen täytyy olla meille kaikille tärkeä tavoite. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta me olemme johtavassa asemassa, mitä avaruusohjelmiin tulee. Ja tähän tarvitaan toki myös määrärahoja. Ja tämä on kehitys, joka tuo etuja myös tulevaisuudessa. Mielestäni tässä täytyy mennä pidemmälle kuin mitä tässä esitetään. Neuvottelut sujuvat hyvin ja kaikki poliittiset ryhmät pääsivät sopuun. Te voitte luottaa siihen, että me tuemme saavutettuja kompromisseja ja myös tarkistuksia, jotka liittyvät budjettiin. Se, mitä kompromisseissa ei ole mukana, niin me olemme tehneet tarkistuksien liittyen liittyen ympäristöön ja kestävään kehitykseen, että täytyisi mielestämme ottaa mukaan valiokuntamme tekstiin. Ja toivon, että teksti, josta huomenna äänestetään, ottaa huomioon sen, että komission ehdotuksia tulisi parantaa. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja kaikki parlamentaariset voimat ovat olleet tässä tukemassa. Ja toivottavasti meidän tarkistuksia tuetaan sekä budjettitarkistuksia että kestävään kehitykseen liittyviä. Tässä täytyisi mennä pidemmälle ja meidän täytyisi toteuttaa nämä prioriteetit. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Slototski, olkaa hyvä. Ah vous voulez pas parler. Ette halua puhua? No, ei se mitään. Edustaja Taylor. Ah, edustaja Telitska, olkaa hyvä. Anteeksi, en huomannut. Olkaa hyvä. Madam Chair, I'm not... Puheenjohtaja, tämä ei loukkaa minua, vaikka herra Taylor puhuisikin en minua, en unohtaisi sitä, mutta se ei silti loukkaisi minua. Niin, olen lyhyt sananen, koska voisin sanoa, että voin sanoa, että Koren kanssa Salini on tehnyt hyvää työtä. Hän on tehnyt hyvää työtä varjostelijoiden kanssa. Tarkistukset, joita Alde teki, ovat minusta niittävästi nousseet esille, mutta sen lisäksi esittelijä on todella hyvää työtä, samoin varjostelijat niin, että tämä vastaa sitä filosofiaa, joka suuri enemmistö on esittänyt tarkistuksia. Olimme tyytyväisiä tähän tulokseen. Merci beaucoup, monsieur Tellin. Kiitos paljon. Edustaja Taylor, olkaa hyvä. Okay, I think he's probably the head. Ehkä tämä on tämä hius tyylikampaus, joka aiheutti tämän sekaannuksen tässä. Teillä on kyllä vielä pitkä tie edessänne. No niin, haluaisin kiittää herra Salinia tehdystä työstä. Vihreät e, Euroopan vapaa-alianssi ovat olleet hyvin tyytyväisiä tähän työhön. Myöskin kompromissitarjossa olemme tyytyväisiä viittaukseen siihen, että pyritään maksimoimaan sosioekonomiset hyödyt sekä Galileosta että Egnosista ennen kaikkea ympäristön kestävyyden kannalta, mikä on ollut avainkysymys tietysti meidän ryhmällemme. Olemme tyytyväisiä <clears throat> siihen, että tämä näkyy komponentarkistuksista. Me siitä näkyvät ne hyödyt, jotka liittyvät maan tarkkailutietoon ja Kopernikuksen osalta, jotta tärkeää sekä ulkoista sisäiseen turvallisuuteen, joten kokonaisuudessaan olemme valmiita tukemaan esittelijää ja kompromisseja huomisen äänestyksessä. Merci beaucoup, Monsieur Taylor. Madame Ar- Kiitos paljon, edustaja Arnoty. Merci, Madame le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos e, valmistelijalle, olette oikeassa. Avaruus on todella strateginen voimatekijä tieteellisessä kehityksessä ja teknisessä kehityksessä ja suoritettavuudessa, kun avaruudessa oli todellisuutta Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä kylmän sodan aikana. Silloin myös muilla suurilla mailla, esimerkiksi Ranskalla, oli joskus vaikeuksia olla mukana pelissä ilman, että e, silloinen EU olisi, ei olisi auttanut. Meillä oli Arian tai myös Eurooppalainen avaruusviraston perustaminen olivat tyyppiesimerkkejä hyvästä yhteistyöstä hallitusten välillä, jota meidän ryhmämme tukee ihan samassa mielessä kuin Airbus yhteistyötä, kun Yhdysvallat, Venäjä ja uudet avaruus voimatekijät, Kiina ja Intia, ovat osoittaneet kilpailukykynsä. Meillä pitää olla eurooppalaisia ohjelmia, joilla on riittävästi resursseja, hyvät lainsäädännölliset poitteet. Sillä tavalla voimme kannustaa tätä teollisuutta tarjoamaan, tätä teollisuutta tarjoamaan työvoimaa ja sillä olisi myös hyvin, se olisi myös hyvin kilpailukykyinen. Mutta en tiedä, onko nämä kaikki otettu riittävästi huomioon, pystymmekö vastaamaan tehokkaasti maanosaa ajatellen. Kilpailu avaruudesta tulee olemaan monisivuinen kirja ja lehtinen. Meidän, ehkä meidän pitäisi pitää antaa enemmän toimivaltuuksia EUlle ja sen virastoille. Ehkä pitäisi antaa enemmän toimivaltuuksia Euroopan avaruusvirastolle, koska se on hallitusten välinen elin, joka kunnioittaa kansallista suvereniteettia ja koska se on myös saanut hyvää kokemusta maailmanlaajuisestikin tunnustettuna. Sitten on tietysti kyse eurooppalaisesta preferenssistä jo pitkän aikaa Arjan ryhmän ja monet muut toimijat ovat vaatineet tätä vain Euroopassa ei voi e, institutionaaliset eivät ole joutuneet oman, oman lainsäädäntönsä alle. Siksi meidän pitää ajatella Bayer American Act-mallia. Se on välttämätön, jotta voimme antaa avaruudelle ja esimerkiksi Arjan tyyppiselle toiminnalle kansainvälistä kilpailukykyä. Aivan äskettäin Arjan Grumman Alan Shahmu puheenjohtaja valitti, että Eurooppa ei edusta kuin kaksi tai kolme prosenttia kansainvälisistä instansseista tällä saralla. Jos mä ajattelen vuotta 2020, niillä pitäisi olla institutionaalisemmat parimmat puitteet. Rans- amerikkalainen protektionismi vain kasvaa. On koittanut aika, että Eurooppa olisi todella huolissaan omasta avaruusteollisuudestaan toimisi sen mukaisesti. Kiitos paljon. Edustaja Rovo Dallon, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Vielä kerran minä haluan kiittää, kuinka vakavasti valmistelija on suhtautunut tähän ja kuinka hän on ottanut kantaa tähän eurooppalaiseen preferenssiin, kun halutaan saada eurooppalainen avaruusohjelma hyvälle kiertoradalle. Kun puhutaan tästäkin strategisesta sarasta, tulee no esille eurooppalainen suvereniteettikysymys. Se on välttämätöntä ihan yhtä tärkeää Euroopalle kuin muille suurvalloille, että se suosii omaa teollisuuden alansa. Tässä minä muistutan, että että Äh, että äänestäisitte niitä tarkistuksia vastaan, jotka, jossa puhutaan kolmesta maista ja artiklasta 25, kun puhutaan EUn turvallisuuden suojelemisesta. Minä haluaisin saada edustaja Salini teidän näkemyksenne tarkistuksesta 214, jossa sanotaan, että komissio sopisi puitesopimuksen eurooppalaisten yritysten kanssa, jotta voitaisiin laatia monivuotinen työohjelma, joka liittyy tähän institutionaaliseen pyyntöön eurooppalaisen avaruusohjelman käynnistämiseen parantamiseksi. Mutta oletteko te valmis tukemaan tätä tarkistusta ja sisällyttämään sen tähän, tähän tekstiin silloin ITRE-valiokunnan nimissä? Edustaja Rike, olkaa hyvä. Merci. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, minä puhun hyvin lähellä mikrofonia. Kiitos esitte- valmistelijalle hyvin tehdystä työstä. Revodallon Bonfoan puheenvuoro vei osittain sanat suustani, koska minä yritin, minä halusin puhua samasta asiasta, nimenomaan EUn kapasiteetista investoida jo etukäteen tähän teollisuuden alaan. Eli mitä teknologioita halutaan kehittää avaruusteknolo- avaruus sektorilla. Me tarvitsemme tätä suurista Meidän täytyy katsoa tätä tarkasti. Viime vuonna käytettiin 150 miljardia euroa viime vuonna. Se tarkoitti lisäarvoa tämän tyyppiselle toiminnalle. On vähän surullista, että eurooppalainen raha kuluu siihen, että käytetään teknologian teko- kehittämiseen, mutta miss, mutta itse teollisuuden ala ei hyödytä, se, se ei hyödytä eurooppalaista työ, teollisuuden alaa er-, eikä eurooppalaisia työntekijöitä, kun amerikkalaiset yritykset ovat kärjessä. Tässä on kyse toiminnasta, joita, joita kehitetään eurooppalaisilla rahalla. Toinen kommentti, jonka halusin tehdä näistä. Nämä olivat uhattuina nimenomaan institutionaalisista näkövinkkelistä tarkastettuna nämä uhkaavat toisella tapaa, että miten voidaan asioita mieltää tai tarkistella. Ja tässä on kyse kaupallisista piirteistä nimenomaan pohjois, kun puhutaan pohjoisamerikkalaisista vastaavista toimista, kun on kyse julkisesta rahoituksesta. Me, meillä pitäisi olla kehitteillä oma järjestelmänne. Minä olin aika ihmeissäni kuullessani edustaja Arno Thun tekstin. Minä haluan muistuttaa vain, että kun puhutaan näistä jo sovelletuista ohjelmista, kun on kyse neljän ja viidennen sukupuolin ohjelmista, ei tässä ole aina ole kyse vain yksinomaan valtioiden välisestä yhteistyöstä. Kiitos. Ja nyt käännyn komission puoleen. Herra Silva, olkaa hyvä. Merci beaucoup, Madame la Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Komissio on vain iloinen tässä käydystä keskustelusta. Kaikki puheenvuorot, joita olen kuullut, ovat hyvin mieluisia minulle. Edustaja Salini on laatinut tekstinsä komission, mie- komission mielestä se seuraa erittäin hyvin komission tekemää ehdotusta samoilla linjoilla. Totta kai komissio on valmis parantamaan omaa ehdotustaan nimenomaan, jos otetaan huomioon se, mitä täällä juuri kuuntelin. Puheenjohtaja, haluaisin täsmentää joitakin kohtia komission esityksestä, jotta ei sitä väärin tulkittaisi. Ensinnäkin komissio on ehdottanut ensimmäistä kertaa artiklaassa, jossa otettaisiin huomioon institutionaaliset tarpeet. En sachant que cette initiative... Tämä komission aloite ei puutu jäsenvaltioiden suvereniteettiin. Jos jäsenvaltiot toimivat, niin komissio toki tekee näin. Toinen tärkeä elementti, jota pitää pohtia, että tänä päivänä Galileolle esimerkiksi me emme voi käynnistää, lähettää meidän satelliitteja ainoastaan EUn alueelta. Meidän pitää täsmentää ja sanoa suorasti, että tässä on kyse EU-preferensseistä, eikä sitä tarvitse kun on sitten kyse muiden esimerkiksi Koperniuksen käynnistämisestä, niin silloin on kyse eurooppalaisesta suuresta yrityksestä ja ranskalaisesta yrityksestä nimenomaan näiden sopimusten avulla tarjouskilpailuiden avulla me pyrimme pitämään tämän EUn sisällä, kun on kyse kilpailukysymistä laukaisualustoista mitä tulee sitten budjettiin, tässäkin on innovaatiokomission ehdotuksessa, me ehdotamme 16 miljardia enemmän joustavuutta nimenomaan, jotta voidaan ottaa huomioon teknologiset muutokset myös näissä alustoissa, joiden avulla voimme tulevan seitsemän vuoden aikana sopeutua näihin tuleviin muutoksiin ja antaa eurooppalaiselle teollisuuden mahdollisuuden uusiutua. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että Horizon, Horizon Europe, me toivomme saavamme tukea täältä parlamentilta tukea, erittäin merkittävää, huomattavaa tukea, jotta kyseinen eurooppalainen teollisuuden ala voisi uusiutua. Ja sitten viimeiseksi komission ehdotuksessa on se suurena uutuutena, että me haluamme tarjota hyviä palveluita kansalaisille, palveluita, joiden avulla voidaan perustella tätä suurta hanketta, avaruusohjelmaa, avaruushanketta. Meillä on kumppaneita globaalisesti ja on ilmeisen selvää, että tässä on kyse eurooppalaista hankkeesta, koska yksikään jäsenvaltio ei yksin tähän pystyisi, jos verrataan esimerkiksi muita suurvaltoja avaruusteknologiassa ja avaruuden hyödyntämisessä. Ja vielä lopuksi, hyvä puheenjohtaja, täällä kuultu ja käyty keskustelu ja neuvostossa käyty keskustelu komission mielestä on sitä mieltä, että näitä kahta instituutiota pitää kuunnella jatkossakin hyvin tarkasti. Se on hyvän suuntainen keskustelu ja me olemme valmiita yhteistyöhön. Me haluamme palvella kansalaisia e, Euro- Euroopassa ja meidän pitää ajatella ihmisiä erityisesti tämän parlamentin ulkopuolelta. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle, esit- edustaja Salini. Olkaa hyvä. Eh, sì, la, eh, ci sono diverse, diverse sollecitazioni nelle... Niin, kiitos. Erilaisia kommentteja. Ilmapiiri on myönteinen, mutta jotkut kommentit vaativat vastausta. mitä me teemme itressä, mutta myös monia, myös jos ajatellen tätä lausuntoa. Olen hyvin tietoinen siitä, että on kyse hyvin strategisesta kysymyksestä Euroopan unionille. Se on strateginen teollisuuden kannalta. Varsinkin kun, kun ajattelemme laukaisualustoja artiklaa 5, me olemme työstäneet asiaa siten, että meillä olisi todellista osallistumista EU:ssa ssa näiden strategioiden kehittämisessä. Tässä ei pidä mitenkään lähteä mihinkään protektionistiseen lähestymistapaan. Meidän pitää olla tietoisia siitä, että tämän ohjelman vahva kohta piilee tuloksissa, joita saamme piakkoin. On siis kyse hyvin tasapainotetusta strategiasta. Siinä on otettu huomioon eri ohjelmat, strategia, jonka avulla voidaan kehittää eurooppalaista osallistumista etukäteen jo valmistelevassa vaiheessa. Olemme voineet tämän todeta jo kun on kyse ollut navigointijärjestelmissä ja niiden asettamissa haasteissa, kun esimerkkinä Galileo, siitä löytyy infrastruktuuri, joka on varsin kilpailukykyinen, mutta meillä on myös teollisuuden haaraa, joka käyttää näitä infrastruktuureja, joita pitää vielä kehittää. Eli virastojen ja komission vahva sitoutuminen tähän – ja kompromissiehdotukset ovat tämän suuntaisia, mutta jos ajattelemme markkinoiden toimintasääntöjä, kaiken tämän pitää olla selvää. Budjetista me olemme puhuneet. Kiitos kollegoja heidän hyvästä yhteistyöstä. Kiitän heitä myös hyvästä yhteistyöhengestä. Tällä hetkellä 214, siitä minulla on vähän epäilystä. Vaikuttaa siltä, että mitä kompromissiin oli sisällytetty. Minusta se oli riittävää. Salini! Kiitos edustaja Salini. Muistan, että tästäkin äänestetään huomenna aamulla kello yhdeksästä eteenpäin. Ja näin ollen voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Sotilaallinen liikkuvuus. Edustaja on, valmistelijan on edustaja Telitska. Olkaa hyvä. Thank you, colleagues. Uh, the, the issue... Kiitos kollegat. Me olemme käsitelleet tätä aihetta jo jonkin aikaa. Ei ainoastaan tämän mietinnön muodossa, vaan olemme kohdanneet sen myös tämän, itsesäätelyn puitteissa, kuten tiedätte. Tähän tehtiin yli 57 tarkistusta tähän lausuntoluonnokseen. Ja me tulemme äänestämään kuudesta kompromissitarkistuksesta. Arvostan kollegojen työtä liittyen eri kysymyksiin, jotka on nostettu esille. Joillakin on huolen aiheita. Tiedän sen, joissakin ryhmissä ei ole kysymys ainoastaan joistakin edustajista, vaan lähes koko ryhmästä. Ja tässä olen yrittänyt ottaa huomioon nämä huolenaiheet. Esimerkiksi tarkkuuden puute, mitä sääntöihin tulee sotilaallisen liikkuvuuden yhteydessä. Ja se, mikä sotilaallinen liikkuvuus ylipäätänsä on ja Marin Nesku esitti varjoesittelyiden kokouksessa viime viikolla, että otetaanko tässä pois liikennemäärärahoista ja siirretään niitä sotilaalliseen liikkuvuuteen. Tässä on yritetty taistella väärinkäsityksiä vastaan. Yhdessä kompromississa sanotaan, että tässä vahvistetaan Euroopan unionin kapasiteettia vastata ei ainoastaan sotilaallisiin tarpeisiin, vaan myös hätätilanteisiin, esimerkiksi humanitaarisissa kriisitilanteissa tai luonnonkatastrofeissa. Ja teillä, rouva puheenjohtaja, oli myös huomio tähän liittyen. Ja se on nyt otettu huomioon. Meillä on myös kalenteri komissiota varten. Sen avulla voidaan selvittää sotilaalliset tarpeet. Tässä on nämä sopivat hankkeet listattu. Ja sitten Puhuttiin myös näistä tästä kaksoiskäytöstä. Ja sitten me olemme painottaneet myös rajat ylittäviä hankkeita ja myös multimodaalisia hankkeita. Ne antavat parhaat mahdollisuudet. ainakin komissio on ollut sitä mieltä, että suurimmat mahdollisuudet tulevat juuri tätä kautta. En tässä nyt mene yhteis- yksityiskohtiin. Kompromississa otetaan huomioon tarkistukset ennen kaikkea ne, joissa on esitetty huolenaiheita. Haluaisin painottaa, että tämä on lausunto SEDE-valiokunnalle – ja arvostaisin sitä, jos huomisessa äänestyksessä me lähettäisimme seiden valiokunnalle selkeän viestin, mitä me odotamme. Ja rehellisesti sanottuna, niin me toivomme, että tämä, pysyisi, nämä kysymykset pysyisivät myös TRAN-valiokunnan päätettävissä. Tässä on oikeastaan kaikki, mitä tällä hetkellä osin sanoa. Kiitos paljon edustaja Telitska. Se oli hyvin selkeätä ja nyt aloitamme keskustelun. Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Mevrouw de voorzitter, Kiitos rouva puheenjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että kollegani Marianin Marinesku ei valitettavasti tänään paikalle ja puhun tässä hänen puolestaan. Haluan kiittää ja onnitella Pavel Telitskaa ja esittelyitä. Tämä lausunto heijastelee juuri sitä, mitä me haluamme liikennevaliokuntana tässä yhteydessä. Ja tämä pitäisi nyt integroida TEN TEN-T-hankkeisiin ja sitten pitäisi ottaa huomioon myös tämä kaksoiskäyttöelementti. Tämä oli ensimmäinen huomio. Toinen huomio on tärkeää, että tämä otetaan huomioon verkkojen Eurooppa-välinen yhteydessä. Tätä ei nyt pitäisi vesittää, että ei ole selvää, mitä me yritämme tehdä. Tämä, tässä on hyvin otettu tarkistukset kompromissi esityksissä huomioon. Sitten mitä herra Telitska sanoi aikataulusta. 21. päivä 2019 mennessä tämä on hyvä SEDEN ja TRANin valiokunnan näkökulmasta. Mitä siis näihin delegoituihin säädöksiin tulee? Ehkä yksi asia vielä. Tämä koskee kompromissitarkistusta 6, eli uudet teknologiat. No, minä olen vain yksinkertainen kansalainen, mutta tässä ei puhuta tankeista, vaan internetistä ja cyberturvallisuudesta ja niin edelleen. RTMS ja CSAR muun muassa voivat olla äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan taata turvallisuus tässä yhteydessä. EPP-ryhmä tulee tukemaan sydämensä pohjasta näitä kompromissitarkistuksia. Kiitos. Kiitos paljon. Sitten edustaja Grappini, olkaa hyvä. Mult, doamna vreau să mulțumesc raportorului pentru raportul echilibrat. Am colaborat bine. Kiitos. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Tässä näkee, mitä tapahtuu, kun meillä on näitä infrastruktuurimenoja. Me pääsimme monissa kohdin yksimielisyyteen ja toivottavasti tämä heijastuu myös äänestykseen huomenna. Tulen varmasti keskustelemaan esittelijän kanssa vielä tänä iltana. En ymmärrä, miksi yksi tarkistuksistani, tarkistus 57, jossa puhuin jäsenvaltioiden yhteistyön tärkeydestä, niin miksi sitä ei hyväksytty? Minä todellakin uskon tähän jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, ennen kaikkea rajat ylittävästi. En tiedä, miksi tämä ehdotus hylättiin. Sitten vielä yksi kysymys liittyen infrastruktuurin kaksoiskäyttöön. Tässä lentokentät ja satamat eivät mielestäni tulisi olla mukana. Niillä on erityisehtoja ja tässä täytyy erottaa sotilaallinen ja infrastruktuuri. Niitä täytyy siis tarkastella erikseen. Tässä ei pidä ajatella ainoastaan sota-aikoja, vaan myös ympäristökatastrofeja, jolloin tarvitaan apua. Me käytämme sotilaallista infrastruktuuria auttaaksemme siviiliväestöä. Tämä on tärkeää. Edustaja Zlotowski, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Tym razem ja mógłbym zacytować pana... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää Telitskaa ja hänen esittämästään lausunnosta. Minusta yhteistyö on ollut erittäin hyvää. Me tuemme täysin tätä tekstiä. Se fut clair, bref se oli selkeä ja lyhyt ja hyvin eh, kiittävä. Edustaja Taylor, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä hidaus, lyhyys, tuota tässä nyt valitaan, niin Jakob Lunde ei välttämättä ole paikalla, mutta hän pyysi minua sanomaan, että vihreät eivät tue sitä käytetään tätä sotilaisen liikkuvuuden rahoitusta, joka tulisi verkkojen Euroopasta, koska sen tarkoituksena on tukea välykästä, kestävää, osallistavaa kasvua edistämällä henkilöiden ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta, samoin kuin pääoman ja palvelujen liikkuvuutta. Sen sijaan, että osoitetaan tästä myöskin rahoja sotilaiseen liikkuvuuteen, se merkitsee sitä, että vaarantuu tämä painopiste, joka kohdistuu siviilitoimintaan. Ja tämä johtaa myöskin siihen, että voi tapahtua erilaisia tulkintoja. Tämä ei takaa sitä, että varat, jotka on perin tarkoitettu siviilitarkoituksen, että niitä käyttäisikin nyt hankkeisiin, jotka ovat ennen kaikkea sotilaallisia sovellutuksia, sellaisia hankkeita, sellaisia hankkeisiin, jotka toteutetaan tällaisen sotilaisen rahoituksen puitteissa tulevat ennen kaikkea koskemaan teitä. Ja jos me haluamme nyt täyttää ilmastositoumuksiamme ajatellen sitä, että kuka tahansa, joka on lukenut kansainvälisen ilmastopaneelin viimeisimmän raportin, huomaa, että on tarvetta todellakin ottaa huomioon nuo sitoumukset, että täytyy tehdä huomattavia investointeja vaihtoehtoisiin liikennemuotoihin, eikä suinkaan vähiten rautateihin. Sotilaisen liikenteen osuus merkitsee estettä tälle. Investointitarpeet joita tarvitaan siviiliinfrastruktuuriin, ovat sellaisia, että ne ovat hyvin laajoja kautta Euroopan unionin. Ja verkkojen Eurooppa-ohjelman tarkoituksena on nimenomaan puuttua näihin tarpeisiin. Ja tässä lausunnossa, joka koskee tätä sotilaallista liikkuvuutta, siinä me haluaisimme tasapainoisemman lähestymistavallissa korostaa nimenomaan siviilipainopistettä. Monsieur Madame Edustaja Arnotti, olkaa hyvä. Merci, madame Merci. Kiitos puheenjohtaja, kiitos edustaja Telitska tekstistä. Tarkistukset voivat olla parantavia, totta, mutta itse asiassa ne eivät vastaa ainakaan mielestäni keskeiseen kysymykseen, joka oli yksi meidän tarkistuksemme keskiössä. Onko ihan legitiimiä, että EU muuttuu Otanin käsikassaraksi, Naton käsikassaraksi? Onko tarkoitus tällä lähteä rahoittaa sen liikenneinfrastruktuuria, jotta voidaan vastata Naton sotilaallisiin tarpeisiin sillä tekosyyllä, että suojelemme hyvin epävarmoja oletettuja sotilaallisia hyökkäyksiä. Pitääkö liikennevaliokunnan antaa näihin vastauksia, jotka todella koskettavat jäsenvaltioiden oleellista vaikutusvaltaa ja valtaa, jos me tarvitsemme hyvää rakennetta sotilaallisessa mielessä katastrofia varten. Se tarkoittaa armeijan välintuloa ja se on vain tilapäistä, eikä se näytä olevan ongelmallista ainakaan niille, jotka vaativat rauhanomaista ideologiaa, mutta mielelläni, mielestäni tässä on todella kyse poliittisesta suuren luokan kysymyksestä, olipa kyse tarkistuksista tai kompromisseista tahansa äänestetään niistä puolesta tai vastaan. Komission. Kiitos paljon ja nyt käännyn komission puoleen. Herra Colson, olkaa hyvä. President. Kiitos rouva puheenjohtaja komissio. Haluaisin kiittää valmistelija teidän valiokuntanne kaikesta tehdystä työstä tästä asiakirjasta. Mitä tulee tarkistuksiin, jotka on jätetty, voin varmasti sanoa ja aivan varmasti sen jälkeen, mitä teidän valmistelijanne sanoi tarkistuksista, konsensushenkisistä tarkistuksista. Olemme samaa mieltä näistä tarkistuksista. Aivan erityisesti me tuemme sitä, että tämä, tämä budjetti ei missään nimessä rahoistaisi investointeja, joilla ei ole siviili kohteita. Eli nämä investoinnit pitää olla läsnä keskeisesti, kokonaisvaltaisesti sisällä eikä ulkopuolella ja niiden pitää koskettaa kaikkia liikennemuotoja. Me olemme myös kirjanneet ylös ja olemme samaa mieltä siitäkin, että tämän tyyppi julkinen rahoitus on erittäin tärkeää, kun on kyse siviilisuojelusta humanitaarisissa kriiseissä, luonnonkatastrofeissa tai muissa kiireellisissä tilanteissa. Me olemme samaa mieltä myös siitä, että tämän rahoituksen pitää ensisijaisesti kohdistua moni, mon, multimodaalisuuteen ja rajat ylittävään toimintaan. Olemme samaa mieltä myös siitä, että tämän rahoituksen täsmälliset ehdot tullaan kirjaamaan delegoitun päätökseen ennen joulukuuta 2019. Kiitos. Kiitos DG Move pääosastolta. Kiitos. Ja nyt edustaja Telitska saa vielä loppupuheenvuoron. Uh, thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Aloitan tästä loppupäästä. Rova Tyvi puhui siitä, että tämä on poliittista. Kyllä voin ymmärtää hänen kantansa. On ymmärrettävä, että poliittinen ryhmä saattaa nähdä tämän eri tavalla. Ja tässä on elementtejä, jotka saattavat näyttää siltä, että vaikuttaa siltä, että Euroopan unionilla on omat kapasiteettinsa, josta me ole jonkin poliittisen ryhmän linja, niin pahoittelen sitä, mutta voin kyllä ymmärtää sen, joten ymmärrän kyllä, miksi nostatte esille tämän. Mutta en ole samaa mieltä siinä, että tässä palveltaisiin NATOa. Ei aivan päinvastoin. Me puhumme ainoastaan Euroopan unionista. Tässä jos tässä tarkastelee asiakirjoja, niin menettelytavat ovat hyvin selkeitä. Ja se on myös SEFin puitteissa ja se on hyvin tukeva. Herra Taylor, minä ymmärrän, että vihreillä on tämä kanta ollut jo jonkin aikaa. On harmi, että varjoesittelijä ei ole keskusteluissa yrittänyt sovitella näitä kantoja vielä enemmän kuin mitä nyt on tehty kompromissiesityksissä, koska me olimme kuitenkin suhteellisen yksimielisiä, mutta kyllä minä olisin ollut avoin kahdenvälisille keskusteluille. Mutta herra Taylor, minä en ymmärrä, miksi jotkut vihreät kollegat ovat edelleen sitä mieltä, että me otamme tässä määrärahoja pois liikenteeltä. Se on aivan päinvastoin. Kollegojen pitäisi lukea kaikki liittyen myös monivuotiseen rahoituskehitykseen. Tässä toimitaan aivan päinvastoin. Jos äänestetään vastaan huomenna, niin silloin tässä äänestetään 6,5 miljardia vastaan SEFin puitteissa, eli että mä voisin käyttää mm. tätä tähän kaksoiskäyttöön. Eli silloin hän sitten äänestäisi ei, mitä siihen tulee. Mm, tässä sitten julkisuudessa sanotaan, että jos 6,5 miljardia ei käytetä, niin sitten silloinhan nämä määrärahat käytettäisiin liikenteeseen. Ja silloinhan te sanotte, että haluatte, että nämä määrärahat menevät sitten jonnekin muualle. Eli tämä, näin kävisi, jos äänestäisitte vastaan huomenna. Mutta toki kunnioitan vihreiden kantaa tässä yhteydessä. Rouva Grappini, arvostan hänen yhteistyötään. Me olemme keskustelleet kahden kesken – ja todellakin se toimii, jos ihmiset lähestyvät minua, minä vastaan kyllä aina. Mm, tämä tarkistus 57, jos sanotaan, että jäsenvaltioiden pitäisi tehdä yhteistyötä ähm, vähentääkseen hallinnollisia kuluja. No, osittain se johtuu siitä, että lausunnossa on aika vaikea kattaa kaikkea. Mielestäni tämä on kuitenkin asia, jonka pitäisi olla itsestään selvää. Ja tässä on tämä rajat ylittävä duaalitie liikenne. Ja mistä, mistä tiedetään, että puhutaan tieliikenteestä? Jos katsotaan teidän tarkistustanne, niin siinä keskitytään tieliikenteeseen ja se on yksi syy, miksi sitä ei ole otettu huomioon, koska sitten vihreät tulisivat ja sanoisivat, että tässä puhutaan vain tieliikenteestä, mutta niin nyt ei kuitenkaan ole. Mutta jos tarvitsisin ö, raskaita välineitä, en kuljettaisi niitä tiellä, vaan eri tavalla. Jo, ei ainoastaan ympäristösyistä, vaan muistakin syistä jotka ovat käyneet armeijan, ehkä muistavat tästä vielä jotain. No sitten mitä tähän kaksoiskäyttöön tulee, siinä ei pitäisi olla lentokenttiä mukana. No tästä on keskusteltu, mutta me emme halua tässä sekoittaa sotilaslentokenttiä siviililentokenttiin. Joissakin tapauksissa ei ehkä ole setolaslentokenttää ja sitten täytyy tehdä pieniä sopeutuksia niin, että lentokoneet, joissa on sotilaskalustoa, voi sitten laskeutua, mutta mutta tässä nyt ei varmasti tapahdu mitään yhteen törmäystä. Mutta me varmasti sitten voimme SEFin yhteydessä vielä keskustella tästä. Kiitos rouva puheenjohtaja, tässä kaikki osaltani. Merci, Monsieur Telinski. Kiitos, edustaja Telitska. Edustaja Taylor, halusitte vastata? Niin vain selkeytyksen vuoksi. Pidän arvossa sitä, että esittelijä ei, ei voi tietää, että kysymys investoista tieliikenteeseen. Sanoisin, että hän pitäisi katsoa, miten verkkojen Eurooppa-varoja tällä hetkellä käytetään. Ja tästä syystä me olemme huolissamme minä en ole vihreä varjoistelija tässä, mutta odotan mielenkiinnolla tällaista keskustelua varjoistelijoiden kokouksessa. I cannot respond. Uh... Sitten ne voi vastata, koska herra Taylor vain nyt tuo tänne tietoa pohtimatta sitä, mitä minä heijastelen, joten lopetan kommentoinnin. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon edustaja Telitska. Muistutan, että äänestämme tästä oma mietinnöstä huomenna kello yhdeksästä eteenpäin. Ja näin ollen taas jatkamme esityslistalla. Viimeinen kohta, numero 10, liittyy pöytäkirjan EUn ja Jordanian välisen Eurovälimeri ilmailusopimuksen muuttamisesta. Kroatian Kroatian EU:hun liittymisen huomion ottamiseksi. Esittelijä on edustaja Taylor. Suositusluonnos on teidän harteillanne. Edustaja Taylor, olkaa hyvä. Very much. Kiitos vielä kerran, puheenjohtaja. Niin, Valmentin estelen tässä lentoliikennesopimuksesta EUn ja Jordanian Hashemitsen kuningaskunnan välillä – Suositukseni valiokunnalle on, että annetaan suostumus siihen, että tämä pöytäkirja hyväksytään. Se No, sepä oli erittäin lyhyttä. Edustaja Koon, olkaa hyvä. Kann genauso kurz sein. Ich teile die Auffassung. Voin puhua yhtä lyhyesti. Olen samaa mieltä esittäjä Taylorin kanssa ja ehdottaisin, että hyväksymme tämän pöytäkirjan. Minä en tule jättämään tarkistuksia. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Jatkan. Edustaja Telitska, olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Minun tekee vieläkin se vaikutus sen osalta, mitä vihreät tekevät suolisen liikkuvuuden osalta. Minun on sanottava, että kuitenkin tuen tätä. Eh no niin, kaikkihan tässä nyt järjestyy. Vihreät ja ALDE hymyilevät. Hienoa. Onko muita halukkaita puhumaan? En näe muit käsiä nousevan. Muistutan, että tarkistusten jättämisen määräaika on perjantai 12. lokakuuta kello 12. Tässä on kyse hyväksymismenettelystä, vain äh, tarkistukset, jotka vaativat tämän hylkäämistä, voidaan hyväksyä. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin me jatkamme meidän istuntoamme, mutta tällä kertaa se jatkuu suljetuin ovin. Eli jatkamme valiokunnan kokousta huomenna aamuna kello yhdeksän. Ja nyt tänä iltana me jatkamme koordinaattoreiden kokousta. Suljetuin ovin aivan pieni katkos tähän väliin, jotta tämä voidaan toteuttaa, eli kaikki muut voivat poistua. Ja tämä seuraava kokoushan ei mene nettiin, joten tekniikkakin tässä panee sitten laitteet kiinni.